buenos días, señores diputados. Vamos. No niin, huomenta, hyvät edustajat. Käynnistämään kokouksen. Ensin lämpimät tervetuliaistoivotukset Chilen presidentille Sebastian Pinieralle. Meillä ei tänä ole ollut Chilen presidenttiä lähes kymmenen vuoteen parlamentissa, joten tämä on todella suuri ilo ja kunnia saada teidät tänne ja toivotan koko valtuuskunnalle lämpimät tervetuliaiset. Täällä myöskin Carles Apoliri, eli Chilen suurlähettiläs. Chilehän on EUn läheinen kumppani ja parlamentin ratifioima sopimus on sopimus, joka on hitaasti tuottanut tuloksia kummallekin osapuolelle. Kauppasuhteet ovat lisääntyneet, meillä on enemmän poliittista vuoropuhelua ja tämä oli sopimus, joka oli kaikkein kunnianhimoisin, jonka EU oli koskaan tehnyt kolmannen maan kanssa. Ja siitä tuli sitten niin sanottu neljännen sukupolven sopimus. Yksi keskeisiä elementtejä on poliittinen vuoropuhelu, ja siinä mielessä meille parlamentin jäsenille on erittäin tärkeää korostaa tätä vuoropuhelua. Ja täällä on nyt sitten Koreeri Kampos myöskin paikalla. hän on Euroopan parlamentin sekä valiokunnan puheenjohtaja ja myöskin Fine, joka on sitten Chilen ja EUn välisen valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja meille tietysti Chile on ollut esimerkillinen maa siirtymävaiheessaan, ja tällä hetkellähän se toimii puheenjohtajana Atekissa, ja muutama päivä sitten Kadithissa oli parlamentaarista vuoropuhelua joka sitten jatkuu ensi vuonna Santiago de Chilessä. Ja tässä mielessä, presidentti, olemme huomanneet, millä tavalla on kehitetty EUn ja latinalaisen Amerikan välisiä suhteita. Keskeinen elementti näissä suhteissa tulevina vuosina tulee olemaan po- poliittinen vuoropuhelu. Poliittisista syistähän on vahvistettu tätä vuoropuhelua EUn ja Keski-Amerikan välillä ministeritasolla vuonna 1984, ja poliittisista syistä institutionalisoitiin Rion ryhmän vuoropuhelu vuonna 90 Roomassa, ja poliittisista syistä tästä poliittisesta vuoropuhelusta alettiin järjestää sitten vuodesta 1999 huippukokouksia. No presidenttejä tehän tunnette hyvin, henkilökohtaisesti nämä kysymykset ja tämä poliittinen vuoropuhelu alkaa tuottaa hedelmää ja siihen liittyy toimia, joiden avulla voimme siirtyä sanoista toimiin. Ja assosiaatiosopimus, jonka EU on tekemässä esimerkiksi Chilen kaltaisten maiden kanssa, ovat erittäin tärkeitä. Presidentti, tavoista vähän katsoa, miltä nyt etenee latinalaisen Amerikan integraatio – Viime vuosinahan on tapahtunut erinäisiä asioita. Alka, projekti epäonnistui, sitten on ollut kahdenvälisiä sopimuksia. Andien yhteisö on sirpaloitunut. Tyynemeren allianssi ja Kiinan läsnäolo on hyvin tärkeä kauppakumppani nyt latinalaisessa Amerikassa, joten presidentti pyytäisimme, että että voisitte vähän kertoa omia vaikutelmianne siitä, millaiset ovat nämä suhteet – ja millaiset niiden tulisi olla. Nyt kun ajatellaan seuraavaa iberoamerikkalaista huippukokousta ja seuraavaa Eurolat-kokousta Santiago de Chilessä ennen FELAC-huippukokousta. Ja vielä toivotamme teidät tänne tervetulleeksi. Ja teillä on nyt puheenvuoro, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente Salafranca. Kiitoksia puheenjohtaja Slafranka. Hyvää päivää kaikille. Kiitoksia tästä tilaisuudesta tulla puhumaan. Uskon, että ensin haluan ilmaista kiitollisuuteni ihailuni sen suhteen, mitä Euroopan parlamentti oikein tarkoittaa, ei vain Euroopalle, vaan koko maailmalle. Tässä parlamentissa aina puhutaan vahvasti, selkeästi, puolustaen demokratiaa, rauhaa, vapautta ja ihmisoikeuksia. Ja näin ollen Tämän foorumin, jolla on selkeät mielipiteet, puhuu selkeillä sanoilla. Se on erittäin tärkeää, koska aina on rauhan, vapauden, ihmisoikeuksien vihollisia. Toiseksi haluaisin lyhyesti puhua Latinalaisesta Amerikasta. Se on manner, jossa tällä hetkellä elää 600 miljoonaa asukasta. Tällä mantereella on kaikkea antelias luonnonvaroista rikas alue. Sieltä on puuttunut sotia suurin piirtein. Ei ole ollut uskonnollisia ongelmia, jotka saavat toiset ihmiset tappamaan toisiaan Jumalan nimen. Ei ole ollut ongelmia rotukysymyksissä, niin kuin Afrikan maissa on tapahtunut. Ja huolimatta tästä, näistä hyvistä olosuhteista, niin 200 vuoden ajan, joita olemme olleet itsenäisiä, emme ole pystyneet onnistuneet kehittymään kunnolla tai voittamaan köyhyyttä. Ja näin ollen latinalaisella Amerikalla on itseään kohtaan tavallaan velkaa, mutta sillä on myös tehtävä, joka sen pitää suorittaa. Ja tämän vuosisadan pitää olla se vuosisata, jolloin tavallaan latinalainen Amerikka syntyy uudestaan. Ja tavallaan se on tässä onnistumassa. Latinalainen Amerikka aikaisemmin kärsii ja laajensi tällaisia maailmanlaajuisia kriisejä. Viimeisimmässä kriisissä Latinan Amerikka on todennäköisesti se manner, joka on parhaiten vastustanut tilannetta ja pystyy säilyttämään kasvuunsa, on säilyttänyt työpaikkojen luomiskykynsä ja, ja lisäksi vaikka on ehkä menetetty demokratia, 70-luvulla, mm, niin se on kuitenkin palau- päässyt takaisin 90-luvulla demokratian tiellä ja nyt edessä on suuri haaste, joka liittyy yksinkertaisesti siihen, että pitäisi käyttää hyväksi tätä potentiaalia, valtavaa potentiaalia, jota mantereella on, mutta tämä on aivan erityinen vuosisata nyt, jota, jolla, jossa elämme, koska meidän elämämme aikana vain 20 viime vuoden aikana maassa on, maailmassa on sortunut muureja, ei vain pohjoisen ja etelän välillä, tai idän ja lännen välillä. Tämä Tätä symbolisoi Berliinin muuri ja rippu. Myös toinen eräs muunkin mu- muuri, vähemmän näkyvä, murtui, joka edust, erotti rikkaan po- pohjoisen etelämaailmasta, joka oli köyhyyden maailma. Nämä kaksi muuria, niitä ei enää ole, ja nyt meillä on maailma, joka on yhtenäisempi, globaalimpi, ja on saamassa ehkä aikaan tärkeintä vallankumousta, koska tämä uuden yhteiskunnan vallankumous, puhun tietoyhteiskunnasta, se on saavuttamassa kaikkein kaukaisimpiakin nurkia maailmassa. Tämä on vieläkin suurempi vallankumous kuin teollinen tai maatalousvallankumous. Ja tässä yhteydessä haaste, joka on Chilen oman maani edessä, joka oli kaikkein köyhin siirtomaa Espanjassa. Ja tällä hetkellä sillä on erittäin suuri kunnianhimoinen tehtävä Nimittäin meidän pitää muuttaa omaa maatamme ennen kuin tämä vuosikymmen loppu. Se pitää olla kehittynyt maa ja ilman köyhyyttä oleva maa. Kun me asetimme tämän tehtävän itsellemme, tiesimme, että edessä oli valtavia esteitä. Kaksi, me kärsimme viidennestä hirvittävimmästä mm, mm, historian tuntemasta maanjäristyksestä. Se oli todella tuhoisa maanjäristys. Sille menetti y- yhden jokaisesta kolmesta koulusta, samoin yhden jokaisesta kolmesta sairaalasta infrastruktuuri kärsi huomattavalla tavalla. Ja näissä olosuhteissa ja lisäksi maailmassa, joka oli läpimässä kriisiä, koska talouskriisi alkoi 2008 koko maailmassa, ja eikä se ole vieläkään loppunut, ja eurooppalaisethan sen tietävät varsin hyvin. Näissä oloissa Chile tavoitteeksi sen, että lyhyessä aikavälissä yhdessä vuosikymmenessä saavuttaa, tulee ensimmäisenä Latinalaisen Amerikan maana pystyy voittamaan 200 vuotta jälkeenjääneisyyttä ja köyhyyttä. Ja näin asetimme erittäin suuret kunnianhimoiset tavoitteet. Itsellemme ensinnäkin pitää palauttaa kasvukyky, luoda työtä, integroitua muuhun maailmaan, saada aikaan investointeja maahan, lisätä vientiä ja on ja huolimatta kriisistä ja maanjärjestyksestä Chile on edistymässä aivan oikealla tiellä se on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana kuudella prosentilla. Se luo työpaikkoja, riittävästi työpaikkoja, jotta ei vain voittaakseen työttömyyden, vaan voidaan ottaa mukaan muita sektoreita, jotka aikaisemmin eivät osallistuneet työmaailmaan. Puhun myös haavoittuvaisimmista väestöryhmistä, myös naisosallista työhön ja näin ollen on, olemme onnistuneet luomaan työpaikkoja erittäin nopeassa ta- vauhdissa ja näin voidaan vahvistaa investointeja, tuontia, voimme lisätä talousta ta- tasapainoa ja Chile siis etenee vahvalla pohjalla, eikä tämä ole kasvua, joka perustuu hiekkapohjalle, vaan tätä rakennetaan kalliolle mutta tämä ei ole, ei ole pelkästään taloudellisia tavoitteita. Jotkut ovat sosiaalisia tavoitteita. Halutaan vähentää valtavaa epätasa-arvoa, jota yhteiskunnassa on. Haluamme poistaa köyhyyden nopeasti ja, ja saada aikaan pohjan sille, että sillä tulee kehittynyt maa ilman köyhyyttä ennen kuin tämä vuosikymmenen vielä loppuu. Ja me etenemme tällä saralla senkin takia, että köyhyys on vähentymässä, epätasa-arvo myös vähentyy. Olemme syvällisesti muuttaneet sosiaalisia ohjelmiamme ja olemme sitoutuneet uudistuksen, että maa tarvitsee. Olemme uudistaneet koulutusta, terveys, terveydenhuoltoa, samoin sosiaalista politiikkaa, suuret muutokset kaikkialla niin totta, että Chilellä on ollut tällaiset perinteiset kehityksen pilarit demokratia, joka oli vakaa. Chile on maa, joka historiansa aikana lähes aina on elänyt demokraattisissa oloissa. Pieni keskeytys oli 70-80-luvulla. Chile kuitenkin sai demokratiansa takaisin 80-luvun lopulla. Ja se on normaali tapa toimia Chilessä. Demokratia on myös vahva ja meillä on sosiaalinen markkinatalous, joka on avoin, integroitunut muuhun maailmaan. Ja meillä on valtio, joka toimi jo aikaisemmin tietty aika uuden aikaista. Ne ovat näitä perinteisiä tukipilareita, mutta nyt olemme kuitenkin tietoisia, että jos haluamme huomattavasti edistyä kehityksen tielle ja päästä ensimmäisen maailman maiden joukkoon kehittyneisiin maailmaan, niin me edustamme rauhaa, demokratiaa, yhtäläisiä mahdollisuuksia ihmisille. Meidän pitää rakentaa uusia pilareita myös. Ja nämä uudet tukipilarit, niitä on oikeastaan neljä. Koko ajan Amerikka, myös Chile, oli näissä kysymyksissä jäljessä muita. Näitä, nämä neljä asiaa ovat ensinnäkin huomattavalla tavalla pitää parantaa koulutusjärjestelmää ja ihmisen pää, pääoman tilannetta. Tähän me pyrimme. Sitten haluamme edistyä tieteen ja teknologian aloilla. Olemme kaksinkertaistamassa investointejamme tutkimukseen ja tieteeseen. Haluamme edistää innovaatiota ja oppimista. Tämä on resurssi, joka saa aikaan kehitystä. Ja neljäntenä pilarina haluamme, että haluamme tasa-arvoisemman yhteiskunnan, jossa on vähemmän epäoikeudenmukaisuutta, vähemmän köyhyyttä näin ollen myös. Nämä neljä uutta pilaria, jotka liitetään näihin vanhoihin perinteisiin pilareihin, ovat se pohja, jonka kautta voimme, jos onnistumme, saamme aikaan Chilestä maan, joka on kehittynyt ja se voi voittaa köyhyyden ja toimii kaiken aikaa tietenkin demokratian periaatteella. Sitten kun ajatellaan suhteita, jotka meillä on EUn kanssa, ne ovat erittäin tärkeät suhteet, suhteet meille. Meillä on, me, Suomen on suhteet jo 60-luvulla ja tämä on erittäin meihin tekee suuren vaikutuksen Euroopan historia kahden valtavan verisen sodan jälkeen niin Eurooppa kuitenkin pääsi tästä eroon ja siirtyi integraation tielle, yhteistyön tielle. Ja tämä on huomattava asia. Ja näistä syistä rauhanpalkinto, joka EU sai, niin on, on ymmärrettävä. Tältä kannalta katsottuna Chile solmi suhteet, siis Euroopan yhteisön kanssa aikana, nykyään se on Euroopan unioni, ja meillä on olemassa yhteistyösopimus, joka ei kata vain vapakauppaa, vaan myös yhteistyötä muissa kysymyksissä, politiikassa, kulttuurissa. Näin on jo kymmenen vuoden ajan ja tämä on saanut aikaan hyviä tuloksia. Tällä hetkellä Eurooppa on kaikkein tärkein sijoittaja EU, se on tärkein, toiseksi tärkein kauppakumppani Kiinan jälkeen ja varmasti Chilekin Se on ollut erittäin tärkeä liittolainen koko tässä prosessissa. Mutta Chile on avautunut maailmaan ja tästä syystä vielä yksi pilari on tämä integroituminen muuhun maailmaan. Chile on ehkä kaikkein avoin maa koko maailmassa. Meillä on yhteyksiä 60 maan kanssa, Euroopan kanssa, USA kanssa, Kiinan, Intian, Japanin, Korean kanssa. Ja nyt olemme tekemässä työtä kahdessa uudessa aloitteessa äh, äh, Tyyneveren liitto, jossa Meksiko, Kolumbia, Peru ja Chile ovat mukana muun muassa. Tämä on paljon syvällisempää integraatiota, nopeampaa integraatiota kuin aikaisemmin on tapahtunut. Kyseessä on tavarakaupan integraatiopalveluiden kauppa, investoinnit liittyvät tähän, vapaa liikkuvuus ihmisten kohdalla. Seuraamme tässä hiukan eurooppalaista esimerkkiä, koska on aivan totta, että latinalainen Amerikka huolimatta siitä, että sillä on ollut aika hyvät olosuhteet, niin yhtäkkiä siitä on tullut manneri, joka on ollut jo sata vuotta ilman sotia. Emme ole kuitenkaan onnistunut integraatiota siinä määrin kuin Eurooppa on tehnyt. Me olemme olleet yhdessä muuhun maailmaan vapaakauppasuhteiden kautta, monenkeskisten kahdenkeskisten sopimusten kautta. Ja tällä hetkellä maa on todella integroitunut muuhun maailmaan. Kansainvälinen kauppa on yli 75 prosenttia BKTstä, mutta taloudellisten uudistusten lisäksi ja sosiaalisten uudistusten lisäksi olemme sitoutuneet syvälliseen poliittiseen uudistukseen ja siksi olemme ottaneet käyttöön muutoksia vähän aikaa sitten saimme aikaan automaat. Tehostimme äänestysjärjestelmää näin ja olemme myös sitoutuneet poliittisten puolueiden uudistukseen. Yksi asia on virallisen liittyy vaalijärjestelmään ja tämä on siis maa, joka on toiminut kolmelle rintamalla, jotta saavuttaa tavoitteen, jonka esi aina, isä, esi-isämme aina pyrkivät tähän, mutta eivät onnistuneet. Ja haluamme siis jättää jälkeen köyhyyden ja jälkeen jääneisyyden. Vielä lopuksi me olemme oppineet paljon Euroopalta. Euroopan kanssa, Euroopan on meidän yhteisö historiallisesti tärkeä, mutta me, me käytämme myös kahta kieltä, Portugalia ja Espanjaa, eurooppalaisia kieliä, koska Espanja ja Portugali tekivät Chilestä siirtomaansa ja näin ollen meillä on paljon yhtenä, yhtäläisyyksiä, jotka helpottavat integraatiota, mutta tähän mennessä integraatio Latinalais-Amerikassa ei ole ollut niin syvällistä ja hyödyllistä kuin olisi pitänyt. Ja tästä syystä Chile on sitoutunut Alianza de Pacificon kanssa ja sen jäsenmaiden kanssa integraation ja pyrimme me edustamme ehkä suurinta kasvua koko maailmassa ja nyt olemme integroitumassa. Ja sitten tähän toinenkin integraatio Trans-Pacific Partnership. Ja jos onnistumme, saamme aikaan kaikkein suurimman vapakauppa-alueen ja haluamme maita mukaan Tyynemeren molemmilta puolilta. Vähän niin kuin Välimeri oli aikanaan maailman keskus ja sitten Atlantti on ollut myös, mutta myös Tyynenmeren alue on erittäin dynaaminen alue, joka jossa tapahtuu paljon taloudellista kasvua ja Etelä-Amerikka, Latina-Amerikka, niillä on yhteydet sekä Atlantin että Tyynenmeren. Siksi olemme sitoutuneet tähän integraatioon. Tämä on tärkeä kysymys. Sillä on sop- assosiaatiosopimus EUn kanssa. Siellä on tällainen kehityslauseke, jonka kautta joka kolmas vuosi voimme syventää ja vahvistaa integraatiota. Ja meidät on varsin hyvin vastaan täällä Euroopan parlamentissa, mutta ei niin hyvin va- hyvä vastaanottoa ole ollut komissiossa neuvostossa kehottaisinkin, koska pian pidämme huippukokouksen Euroopan maiden EU-jäsenvaltioiden e kanssa ja Karibian ja Latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Tämä huippukokous pidetään tammikuussa Santiago de Chilessä. Tämä on erittäin suuri tilaisuus ymmärtää, että latinalaisen ja e- Latinalaisella Amerikalla ja Euroopalla on perinteisiä siteitä, mutta ei historia pelkästään meitä yhdistä, vaan myös tämä arvojen yhteisö aiheuttaa tämän ja meidän Täytyy nopeuttaa yhteistyöprosessia, integraatiota Euroopan ja Latinalaisen Amerikan kanssa ja ehkä sitten jopa yhdessä vasta näihin globaaleihin haasteisiin kuten raheistamme tai talousjärjestön uudistamiseen maailmassa. Mehän tiedämme, että IFM ja Maailmanpankki vaativat tiettyjä muutoksia ja varmastikin se on aivan samansuuntaista kuin olemme itse ne josta olemme keskustelleet muun muassa neuvoston kanssa. Siksi tämä on loistava tilaisuus, tämä huippukokous Siilessä, yhdistää voimavarat ja pyrkiä muuttamaan maailmaa tarvittavalla tavalla, jotta voidaan vastata uusiin haasteisiin, kohdata uusia vaikeuksia, joita edessä vielä löytyy. Vielä lopuksi haluaisin muistuttaa suuren annoksen poliitikon sanoja, että maailmassa on, elämässä on kahdenlaisia henkilöitä, ne jotka näkevät asiat sellaisia kuin ne ovat, ja ne, jotka unelmoivat sellaista, mitä vielä ei ole olemassa, ja kysyvät, että miksipä ei näinkin voisi tehdä. Nyt voidaan unelmoida asioista, joita vielä ei ole olemassa latinalaisena Amerikan ja EUn välillä, ja pyrkiä toimimaan niin, että niistä muuttuu, tulee lopultakin todellisuutta. Kiitoksia. Muchas gracias, señor presidente, por este fresco. Kiitoksia presidentti tästä kuvauksesta kahdenvälisistä suhteista EUn ja Chilen välillä ja tästä alueellisesta katsauksesta, jonka esititte. Sitten edustajat saavat puheenvuoron. Täällä listalla on jo yhdeksän nimeä. Meillä on kuitenkin rajoitettu aika, koska ulkoasianvaliokunnan täytyy jatkaa työtään. Eli pyytäisin, että puhutte hyvin lyhyesti. Puhukaa korkeintaan puolitoista minuuttia ja ensimmäisen puheenvuoron saa Koreeri Kampos. Olkaa hyvä. Eh, presidente da República do Chile, Don Sebastián. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa presidentti, meillä on todella kunnia, että voimme tervehtiä teitä täällä Euroopan demokratian talossa. Tämä vuosi on erityisen tärkeää EUn ja Chilen välisille suhteille – kun voimme juhlistaa tämän assosiointisopimuksen kymmenvuotispäivää. Vuonna 2002 Marraskuussa se allekirjoitettiin ensimmäistä kertaa. Kiittäisin myöskin edustaja Salafrankkaa ja kollegoita Chilen parlamentin Eurooppa-valiokunnasta ja lähettilä Sapogrinia tervehtisin myös. Ja totta kai haluaisin tervehtiä Chilen kansanedustajia ja kaikkia parlamentaarikkoja, jotka osallistuvat tähän kokoukseen. Euroopan parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana EUn ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa haluaisin todeta, että tämä yhteistyö on todella tärkeää ja kollegani Lorenzini kanssa minulla on kunnia johtaa puhetta näissä kokouksissa, jossa pohditaan tämän assosiointisopimuksen tulevaisuutta. Parlamentaarinen sekavaliokunta ei omaa vielä lainsäädäntövaltaa, mutta ääni sillä kuitenkin on siellä ja muut assosiaationeuvostot kuuntelevat kyllä tarkkaan meitä, koska tietävät, että meillä parlamentaarikoilla on suuri vastuu. Edistys on selkeästi nähtävissä tämän assosiointisopimuksen kautta. Esimerkiksi kaupan kasvaminen EUn ja Chiinan välillä on selkeä merkki. Näin voidaan nähdä, että molemmat osapuolet pitävät tätä suhdetta todella tärkeänä. Tämä myös todistaa sen, että tämä sopimus on toimiva, mutta sitä voidaan vielä syventää. Tietenkin on aloja, joilla on vähemmän näkyvää edistystä. Mutta yhteistyö taloudisella ja teknisellä puolella on, teknis, on, on selvästi toiminut hyvin. Ja esimerkiksi energian alalla on hyviä tulevaisuuden näkymiä, erityisesti jos ajatellaan uusiutuvia energialähteitä ja energiaverkostoja. Näin molempien osapuolten tekemä työ rikastuttaa toista. Minä haluaisin ihan henkilökohtaisesti kiittää presidentti Sebastian Pinera, koska – hän on todella johtanut eläkiä erittäin hyvin ja vuonna 2013 sitten on Selakin ja EUn välinen huippukokous Santiago de Chilessä. Minä todella toivon menestystä tämän huippukokouksen valmisteluissa ja toteutamisessa, koska näin on hyvä mahdollisuus syventää suhteita EUn ja tämän alueen maiden välillä. Vahvistaa EUn ja Selakin välisiä suhteita niin, että kaikki voivat tehdä kaikkensa tämän yhteistyön eteen. Ja hyvä, että parlamentaarinen diplomatia voi myös hyvin toimia. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Mian Mon. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja. Presidentti Piniera. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi ja toivotan teidät myöskin tervetulleeksi Salafrankan ja Korea de Camposen tavoin. Hienoa, että yritätte nyt olla lähempänä Euroopan parlamenttia tätä valiokuntaa. Haluaisin kysyä arvioitanne sopimuksen tuloksista EUn kanssa, mutta te jo oikeastaan vastasittekin tähän kysymykseen. Nämähän ovat hyviä tuloksia ja sanoitte, että haluatte edelleen syventää suhteitanne Euroopan toimielimiin. Ja tietysti ulkoasianvaliokunta on kanssa samaa mieltä ja espanjalaisena haluamme syventää suhteita maanne kanssa. Ja minähän ainakin puolustan tätä, kuinka tarpeellista on syventää Chilen ja EUn välisiä suhteita. Ja te puhuitte myöskin Tyynemeren alueesta. Sekin on nyt yhä enemmän läsnä tällä alueella. Se on kasvualuetta ja se nyt korvaa Välimeren ja Atlantin alueen, ja sittenkin syystä haluaisimme nyt syventää suhteita Latinalaisen Amerikkaan ja Chileen. Te puhuitte, että taloussuhteiden kehittäminen on tärkeää teidän maallenne ja että innovaatio on hyvin keskeistä. Economist-lehdessä oli muutama päivä sitten artikkeli Startup-ohjelmasta Chilessä, ja tarkoituksena on, että ulkomaiset yrittäjät tulisivat maahan toimimaan. Ja tämä on uusi elementti Euroopalle. Tällä hetkellä me tarvitsemme yrittäjiä ja työpaikkoja, joten haluaisimme, että kerrotte jotain hiukan tästä uudesta ohjelmasta, jonka avulla halutaan ulkomaisia maahanmuuttujia, jotka ryhtyisivät sitten maassanne yrittäjiksi. Kiitos. Kiitos seuraavaksi Gomez. conosco e Kiitos, on todella ilo ja kunnia tavata teitä täällä. Meillä on tärkeää nähdä haasteet, joita Chiilellä on, joihin Chile haluaa puuttua, tasa-arvo, oikeudenmukaisempi yhteiskunta ja köyhyyden vastainen taistelu. Toivoisin, että voisin esittää kysymyksen. Mitä Chile tekee, jotta voitaisiin tukea paremmin kaikkein heikommassa asemassa olevia Mä kutsun vähemmistöä esimerkiksi tai muita vähemmistöjä. Sitten Tyynen valtameren ryhmä, miten Chile suhtautuu jännitteisiin, joita on tällä hetkellä, erityisesti Kiinan ja Japanin välillä? Ajattelen näitä saaria, tiedätte varmasti mitä tarkoitan. Haluaisin mielelläni tietää, minkälainen vaikutus sillä voi olla Chilen kantaisiin maihin, jotka niin voimakkaasti toimivat tämän alueen kumppanuuden puolesta. Siellähän on aivan erityisen aktiivinen maa myös YKssa. Ja haluaisin mielelläni tietää, kiinnostaisiko teitä näiden instituutioiden uudistaminen, maailmanpaikki, IMF, mutta kysyisin myöskin kantanne turvaneuvostoon joka tuntuu olevan vähän umpikujassa. Se nähdään Syyrian tapauksessa esimerkiksi. Minkälaisia ratkaisuja teillä olisi mielessä? Kiitos Stefano Presidente, muchas gracias por... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä loistavasta puhe- puheestanne. Olen ALDE-ryhmästä, olen tehnyt paljon työtä. Kainosalalla Chilessä itse puheen presidentti yksi kysymys, jos sallitte. Se on erittäin tärkeä kysymys meille täällä EU:ssa. ssa Miten on mahdollista, että Chiilessä ei puhuta kriisistä, sitä ei kuulla? Mihin toimiin on siellä ryhdytty ja mitä hallitus on tehnyt niin, että tilanne on niin myönteinen Chiilessä kuin se nyt on? Kiitos. Muchas gracias, señor Panayotov. Kiitoksia. Sitten Lunacek. Gracias, señor presidente. También buen día. Kiitoksia. Tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin, herra presidentti, myöskin minun eli vihreän ryhmän puolesta. Te kerroitte hienosti edistysaskeleista, joita Chilessä on tapahtunut, ja sanoitte myöskin, että te haluatte vielä saada aikaan enemmän asioita. Ja yksi tavoitteistanne on sosiaalinen markkinatalous. Eli kun verrataan tätä tilannetta Eurooppaan, meillähän tämä on saatu aikaan ja olemme keskittyneet emme pelkästään kaivostoimintaan ja perustuotteiden tuottamiseen maataloudessa, vaan olemme teollistaneet maissa näitä tuotteita ennen vientiä. Chile kehittyy vielä tähän perustuotantoon, esimerkiksi vihanneksiin, viiniin, hedelmiin. Ehtikö katso, että olisi tärkeää, että keskittyisitte myöskin siihen, että lyötte enemmän lisäarvoa maassanne ennen kuin viette tuotteita muualle. Näin voisitte saada lisää tuloja ja saisitte myöskin enemmän sosiaalista oikeudenmukaisuutta, josta puhuitte. Ja samassa yhteydessä puhuisin tästä huippukokouksesta, joka järjestetään Chiilessä. Siellähän keskitytään investointeihin. Minkä tyyppisiä investointeja tarvitaan? Koska niitähän on hyvin laaja kirjo, spekulatiivisia investointeja, sosiaalisia, tuotannollisia investointeja, eli millaisia investointeja tarvitsette. Ja sitten vielä viimeisissä huippukokouksissa on aina keskusteltu naisiin kohdistuvasta väkivallasta latinalaisessa Amerikassa ja Meksikossa on paljon naisten murhia ja niin edelleen. Oletteko samaa mieltä siitä, mitä parlamenttikin on todennut tästä, eli naisiin kohdistuvan väkivallan pitäisi olla osa tätä lopullista julistusta? Muchas gracias, eh, señor. Kiitoksia. Seuraavaksi Kosusnik. Eh, eh, Kiitoksia presidentti. Pidin kovasti teidän puheenvuorostanne. Alussa te puhuitte kaatuneista muureista, vapauksista, ihmisoikeuksista. Minä itse tulen Tsekin tasavallasta Prahasta. Me myös koimme henkilökohtaisesti tämän muurin murtumisen ja reformatiiviset tai se ECR-ryhmän kanssa. Meitä pidetään joskus hiukan Euroopan vastaisen, mutta haluaisin korjata tätä kuvaa meidän ryhmästämme, koska meillä on erittäin hyviä kokemuksia integraatiosta Keski-Euroopan maana, erityisesti mitä tulee ihmisoikeuksien ja vapauksiin. Tämän takia seuraamme erittäin valpaasti ja ilolla kehitystä Latinalaisessa Amerikassa ja voitte luottaa meidän tukeemme tässä asiassa. Gracias, señor Kosusnik. Eh, señor... Kiitoksia sitten Perejon. Gracias, señor presidente. Kiitoksia. Osa kysymyksistä tuli jo esille, eli nyt konkreettinen kysymys. Euroopan parlamentti tietysti haluaa suojella ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Ja vuonna 1997 tuettiin omistajakysymyksiä ja vuonna 2008 sitten tehtiin tuomio, jossa Huarinin takavarikoituja kysymyksiä käsiteltiin. Eli meidän täytyisi nyt kehittää näitä asioita. Ja onko Chilen hallitus puuttunut näihin kysymyksiin? Muchas gracias, señor Perelló. Señora Irigoyen. Kiitoksia sitten Irigoyen. Muchas gracias. Eh. Kiitoksia ja tervetuloa presidentti Piniera. Minä haluaisin keskittyä kahteen kysymykseen. Ensinnäkin te viittasitte jo tähän, tähän hyvä, hyvään taloussuhdanteeseen Chilessä ja kysyisinkin, kun ajatellaan kansalaisten vaatimuksiin paremmista uudistuksista, erityisesti mitä tulee tietoon, ihmisten kykyyn, niin aiotteko toteuttaa uusia uudistuksia koulutuksessa ja tietenkin terveys, terveydenhuollossa, koska onhan totta, että joka kerta vähe, vähentänyt eroja, mutta kuitenkin niitäkin on edelleen köyhien ja rikkaiden väillä ja rikkaat tulevat rikkaammaksi köyhät köyhimmiksi. Ja vielä yksi konkreettinen asia, te mainitsittekin tämän unelma aspektiin ja kysyisin teiltä esimerkiksi Carmelo Sorian tapaus 29.10. tuomioistuin Espanjassa asetti pidätysmääräyksen kuutta sillaista sotilashenkilöä vastaan. Aiotteko olla yhteistyössä, jotta lopulta lopultakin saadaan oikeutta Carmen Losorialle? Eh, Kiitoksia sitten Miranda. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan parlamentissa sen lisäksi, että tänne tulee teidän tyyppisenne presidenttejä, tänne tulee myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia maastanne ja edustajat edustavat myöskin Mapuche-väestöä ja opiskelijoita. Kansalaisyhteiskunta on kertonut meille hiukan erilaisista ajatuksista kuin mitä te esititte. Nämä liittyvät sosiaalisen syrjäytymiseen, syrjintään ja tietysti maanne on kasvanut taloudellisesti viime vuosina hyvin uskomattomalla tavalla. Se on vahvistanut kauppasuhteitaan, kansainvälisiä suhteita muun maailman kanssa, mutta kuitenkin siellä on edelleen suuri kuilu köyhyyden ja rik- köyhien ja rikkaiden välillä ja Mapuche-alueiden ja eteläisten alueiden välillä. Ja nämä kuilut sisältävät hyvin paljon renkaisemattomuutta ja tällä hetkellä on vielä nälkälakko ja haluaisimme että hallituksen vastaa lokakuussa laadittuun kirjeeseen. Ja myöskin keskustellaan nyt lais, kalastuslaista. Ja tällä hetkellä kalastusala on kohuksessa siitä, että sitä ei ole kuutu. Ja kyseessä on hallitus, jossa loukataan ilmaisunvapautta ja siviili- ja yksityisvapauksia. Euroopan parlamentissa on edustajia, jotka ovat huolissaan tästä ihmisoikeustilanteesta, Mapuche-ongelmasta ja Mapuche-lasten ongelmista, jotka UNICEFin piirissä on katsottu häpeälliseksi kysymykseksi. Catherine Ashton on tähän asiaan myöskin puuttunut ja meidän pitää katsoa, millä tavalla voidaan parantaa demokratian laatua ja oikeuksien ylläpitoa maassanne. Mehän pidämme maastanne. Sehän on hyvin menestyksekäs maa. Ja sanomme vain, että olemme huolissamme näistä ihmisoikeuskysymyksistä ja näistä mapuche-ongelmista. Ja meidän täytyy ottaa huomioon tässä parlamentissa nämä kysymykset ja haluaisimme, että te kerrotte meille tarpeistanne. Kyse ei ole pelkästään siitä, että kun olen teitä, vaan meidän pitää kuunnella myös, teidän pitää kuunnella myöskin omaa maatanne. Kiitoksia sitten Muniz. Gracias, eh, presidente, señor. Kiitoksia, puheenjohtaja presidentti Pinera. On kunnia, että olette täällä. Ja mm, olen sekava parlament, Chilen ja EU-parlamentin välisen valiokunnan puheenjohtaja. Me seuraamme kovasti Chilen tapahtumia ja meitä yhdistävät muun muassa valtavat investoinnit Chileen, väestöliikkeet, tapahtuu myös Chileen päin ja haluaisin sinne onnitella teitä. Haluaisin muistuttaa siitä, että teidän valintanne oli historiallinen, kun pyritte vahvistamaan demokratian siirtymävaihetta Chilessä. Haluaisin vielä muistuttaa päivämäärästä teille kaksi kysymystä tämmöistä Toinen koskee ulkopolitiikkaa, toinen sillä sisäpolitiikka. Maailmanpankki tällä viikolla esitti raportin, jossa näkyy, että 12 prosenttia chileläisistä on päässyt keskiluokkaan nousemaan. Ja aivan toisinpäinhän täällä Euroopassa tapahtuu. Täällä ihmiset köyhtyvät, keskiluokka köyhtyy ja onkin mielenkiintoista seurata tätä kehitystä Chilessä Samoin epätasa-arvoa edelleenkin on, niin kuin jotkut täällä ovat jo maininneet, Chiilessä ja kansalaiset tällä hetkellä Euroopassa ja myös Chiilessä mielenosoitusten kautta, uudistuksia, koulutuksia ja niin edelleen. Pitää pyrkiä vahvistamaan hyvinvo- hyvinvointivaltiota koulutuksen ja terveydenhuollon kautta. Kysymykseni liittyy sisäpolitiikkaan Seuraavat vaalit ovat ensimmäiset vaalit, joihin sellaiset voivat osallistua myös, jotka asuvat Chilen ulkopuolella. Tähän mennessä ei ole pystynyt. Voitteko taata, että näitä todellakin tapahtuu? Ja sitten toiseksi, mitä tulee ulkopolitiikan, Chile on roolin se pyrkii ratkaisemaan alueellisia konflikteja. Miten te näette tällä hetkellä tilanteen alueella suhteessa vaikka Paraguaihin, joka on jäänyt hiukan syrjään muusta, muista alueiden maista ja Chile on pyrkinyt jossain määrin toimimaan. Miten näette tilanteen Konosurin alueella? Kiitos vielä, Garfes. Gracias, presidente. Kiitoksia. Ihan lyhyt kysymys. Tällä hetkellä Chilen hallitus käsittelee konflikteja merialueilla – sillä on ongelmia Perun ja Bolivian kanssa. Ja millä tavalla te nyt pyritte ratkaisemaan näitä historiallisia konflikteja? Ja sitten toinen kysymys. Olen kiinnittänyt huomiota siihen, miten Piniera kuvaili 70-80-lukua. Hän puhui siitä, että demokratia oli silloin keskeytynyt maassa. Euroopassahan me katsomme, että tämä oli diktatuurin sotilasdiktatuurin aika joka oli hyvin väkivaltainen ja julma. Ja kiinnitimme nyt huomiota siihen, että te puhuitte siitä vain ajanjaksona, jolloin demokratia ei ollut voimassa. Kiitoksia. Kuten näitä presidentti Euroopan parlamentti on hyvin kiinnostunut maastanne. Nyt on torstai ja täällä on kuitenkin näin paljon edustajia paikalla, joten se osoittaa, että täällä ollaan paljon hyvin kiinnostuneita tästä. Eli voitte nyt vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia. Tässä oli paljon kysymyksiä. Toiset olivat enemmän lausuntoja kuin kysymyksiä, ja yritän vastata kaikkiin lyhyesti. Tämä Startup Chile-ohjelma on osa ponnisteluitamme, joilla pyrimme vahvistamaan tiedettä ja teknologiaa. Me haluamme kaksinkertaistaa investoinnit tälle alueelle ja edistää myöskin yrittäjyyttä ja innovaatiota. Haluamme tuoda maahan yrittäjiä kaikkialta maailmassa, jotka haluavat tulla kehittämään hankkeitaan Chileen, ja heille annetaan automaattisesti viisumi. He saavat ryhtyä yritystoimintaan, he saavat myöskin tukia, jotka ovat noin 50 000 dollaria, jotta he voivat kehittää yrittäjätoimintaansa Chiilessä, koska uskomme, että tämä sitten vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan ja voimme edistää teknologian ja tieteen kehitystä ja tämä lisää innovaatiota. Ja hanke on ollut hyvin menestyksekäs. Meillä on jo satoja tuhansia hakijoita kaikkialta maailmasta, jotka esittelevät innovaatio- ja yrittäjyyshankkeen. Ja jos heidät valitetaan, niin sitten he saavat tämän tuen. Gomez kysyi sosiaalisista hankkeista Chilessä, ja me keskitymme tähän Mapuche-väestöön. Ja meillä on tämä Tyynenmeren kumppanuus ja YK-ohjelma. Ja Chile käyttää 70 prosenttia julkisista menoista sosiaalisiin investointeihin, jotta voidaan vähentää epäoikeudenmukaisuutta, jota vielä on liikaa Chilessä. Ja haluamme vähentää myöskin köyhyyttä, joka on vähentänyt, vähentynyt 40 prosentilla vuodesta 90. Tällä hetkellä vielä kaksi ja puoli miljoonaa chileläistä elää köyhyydestä. Ja tietysti Chilen kokoisessa maassa se on paljon. Siellähän bruttokansantuote on noin 18 000 dollaria per henkilö. Me olemme puhuneet eettisistä hankkeista, jotka ovat hankkeita, jotka keskittyvät köyhiin perheisiin. Ja ensinnäkin haluamme keskittyä ihmisarvoon ja siihen, että ihmiset eivät joutuisi elämään köyhyydessä. Ja sitten on myöskin vastuukysymyksiä. Jos perheet toimivat vastuullisesti, esimerkiksi että lapset käyvät koulussa, niin he saavat silloin lisätukea ja sitten tulosbonukset. Eli jos lapset pärjäävät paremmin koulussa ja pääsevät työelämään, niin silloinkin he saavat lisätukia. Eli tällä tavalla yhdistetään näitä tukia ja voimme auttaa köyhiä perheitä. Ja näin ne itse pystyvät ratkaisemaan köyhyyteen liittyviä ongelmia. Sitten tämä Mapuche-ongelma. Hehän olivat Chileissä paljon ennen espanjalaisia. Espanjalaiset eivät löytäneet Amerikkaan, vaan se oli löydetty jo paljon aikaisemmin. Ja näin ollen olemme tietyllä tavalla velkaa tälle alkuperäiskansalle ja olemme hyvin ylpeitä heidän kulttuuristaan ja historiastaan. Siksi haluamme edistää uudenlaista mapuche-politiikkaa, joka on niin sanottu uusi sopimus. Tämä liittyy perustuslain uudistukseen ja meillä on vuodelta 1969 sopimus ja siinä on sanottu, että julkisen politiikan julkinen politiikka, joka koskee heitä, niin meidän on kuunneltava Mapuche ennen kuin tätä politiikkaa pannaan täytäntöön. Tässä suunnitelmassa on kaksi osaa, talous ja sosiaaliosa, ja sitten toinen osa, joka liittyy kulttuurin suojeluun, kielen suojeluun, heidän tapojensa suojeluun, koska se on osa maamme identiteettiä ja sielua. Sitten tämä Tyynemeren kumppanuus. Se on osa P4. Se on yksi haloite, jossa on mukana Tyynemeren maita. Siinä on Uusi-Seelanti, Singapore, Brunei ja Chile. Ja tässä on mukana maita, kuten Yhdysvallat, Kanada, Peru ja myöskin maita Tyynen meren alueita, kuten Vietnam, Australia, Malesia. Ja olemme luomassa vapaakauppa-aluetta, joka sitten toteutuessaan olisi maailman suurin vapaakauppa-alue. Ja tällä tavalla voidaan sitten vastata Dohan kierroksen epäonnistumiseen. Ja sitten YK osalta olemme samaa mieltä siitä, että muutoksia pitää tehdä sekä rahoitusmaailmassa että kansainvälisessä valuuttarahastossa, että myöskin Maailmanpankissa, mutta myöskin YKssa. Me haluamme muuttaa esimerkiksi kokoonpanoa turvallisuusneuvostossa, joka nyt noudattaa viime vuosisadan rakenteita, joka ei enää vastaa tämänhetkistä maailmaa. Sitten Bulgarian kollegan kysymys. Ja kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Miksei Chilessä puhuta kriisistä? No, jokaisessa ma- maassa on oma kriisinsä. Meidän kriisimme ei ole samalla kuin Euroopan kriisi. Chilen kriisi oli se, että työttömyys lisäisi tai tuotanto vähenisi, vaan se, että haluamme nyt päästä eroon köyhyydestä ja edistää kehitystä, mutta Chilen kasvu on 6 prosenttia vuodessa. Me luomme uusia työpaikkoja ennen näkemättömällä vauhdilla – investoinnit ovat nousseet kaksi-kolme kertaa nopeammin kuin tuotanto. Vienti on myöskin kaksi-kolme kertaa voimakkaampaa kuin tuotanto. Eli haluamme päästä täystyöllisyyteen. Emme puhu taantumasta, vaan siitä, miten saadaan aikaan pysyvä kasvu. Me haluamme, emme puhu siitä, miten vähennetään tukia, vaan siitä, miten vauhditetaan hankkeiden toteutamista ja miten lisättäisiin kansalaisille annettavia tukia. No, tämä on erilainen tilanne kuin Euroopassa ja me etenemme hyvin nopeasti näissä kysymyksissä. No, tähän on monta syytä. En nyt sano, että se on vain tämän hallituksen, vaan tämän useiden hallitusten työn tulosta. Ja meillä on ollut vastuullista talouspolitiikkaa. Chiilessä on rakenteellisen tasapainon sääntö, joka tarkoittaa, että kun on hyvät ajat, niin sitten me säästämme, jotta voimme sitten varautua huonoihin päiviin. Ja tämä on laki, se on pakollista. Ja olemme onnistuneet siitä, että hyvistä ajoista säästetään resursseja huonoihin aikoihin. Ja tällä tavalla Chile on selviytynyt vuoden 2009 kriisistä hienosti. Ja meillä on nyt talous, joka tämän syvän kriisin, kriisistä huolimatta, joka on vuoden 2009 jälkeen toiseksi pahin kriisi, me emme ole joutuneet taantumaan niin kuin aikaisemmin, vaan olemme edenneet. Ja tämän lisäksi, koska elämässähän oppii, ettei voi elää yli varojensa, ja mitä nopeammin maksaa velkansa, sitä parempi. Ja me olemme valmistautuneet näiden velkojen maksamiseen, ja toisissa Euro- joissain Euroopan maissa näin ei ole toimittu, ja siitä nyt sitten maksetaan seuraamukset. Sitten Lunacekin kysymys. Hän kysyi, tästä raaka-aineiden viennistä. On totta, että Chile on vielä maa, jossa vienti pohjautuu hyvin paljon raaka-aineisiin, kaivostuotteisiin ja sitten toisiin tuotteisiin, joita olemme jalostamassa yhä pidemmälle. Esimerkiksi chileläiset viinit ovat huomattavasti parantuneet, eivät pelkästään määrällisesti vaan laadullisesti. Sama koskee puutuotteita, merestä saatavia tuotteita, joita Chile vie muihin maihin. Me ponnistelemme jotta voisimme edistää tiedettä ja teknologiaa. Ja meillä on neljä hyvin tärkeää tiedekeskimystä Max Planck, Fraunhofen. Ja tällä tavalla haluamme lisätä yhteiskunnan tietämystä ja tuntemusta. Ja tämä tiede ja teknologia liittyy yrittäjyyteen ja tällä tavalla voimme lisätä raaka-aineiden arvoa ja kehittää yhteiskuntaamme laajemmin. Tämä on yksi asia, jota käsitellään sitten EUn ja Chilen välisessä huippukokouksessa, ensi tammikuussa. Ja ei puhuta pelkästään investoinnista, vaan vastuullisista, sosiaalisesti vastuullisista investoinneista, kun ajatellaan vaikka ympäristöä. Ja tällä tavalla voimme edistää kestävää kehitystä, ja se on yksi tärkeistä asioista huippukouksessa. Eli miten voidaan toimia niin, että kehitys olisi harmonisoiva, harmonista, ja täytyy ottaa huomioon sosiaalinen vastuullisuus, ympäristövastuullisuus ja myöskin vastuullisuus, kun ajatellaan kokonaisvaltaisempaa kehitystä, jossa olisivat mukana kaikki kansalaiset. Ja näin voisimme toimia niin, että kaikki hyötyvät tästä kehityksestä. No, niin kuin monissa muissakin latinalaisissa maissa, Chilessäkin on hyvin paljon perheen sisäistä väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja olemme tehneet lainsäädäntöön tärkeitä muutoksia. Ja yksi hallituksen tavoitteita oli poistaa kaikki laillinen syrjintä, jota saattaa vielä olla naisia kohtaan. Tästä on päästy hyvin pitkälti eroon lain kannalta, koska no, kulttuuria nyt ei muuteta lailla, vaan meidän täytyy vaikuttua niihin koulutuksella. Ja maassamme ei nyt ole enää yhtään lakia, jossa naisia syrjittäisiin miehiin nähden, ei yhtäkään. Ja me olemme muuttaneet vielä kahta lakia. Toinen liittyy avioliittosäädöksiin ja toinen liittyy siihen, kuka vastaa perheenkuluista, kun nainen käy työssä. Chilesan on ministeriö, joka keskittyy tähän tehtävään. Me olemme lisänneet äh, rangaistuksia ja kasvattaneet niitä pidempiä. Ja me olemme sanktioineet ihmisiä, jotka ovat perheen sisällä kohdistaneet väkivaltaa naisia vahtaan. Ja Chilessähän 70 naista kuolee perheväkivaltaan ja toivottavasti tämä luku saadaan huomattavasti alemmas tänä vuonna. Sitten tämä Clarin kysymys. No, sehän sotilasaikoina otettiin valtion haltuun. Ne, jotka olivat omistajia, saivat siitä korvauksen. Ja sitten espanlainen kansalainen vei tämän asian kansainväliseen tuomioistuimeen ja Chile noudatti tätä tuomiota. Ja jos tuomioistuin katsoo, että Chile pitää tehdä jotain, niin sitten Chile toimii sillä tavalla – mutta toimimme niin kuin mitä tuomioistuin sanoo, emmekä niin kuin joku henkilö sanoo, joka on mukana tässä tapauksessa, kuten tässä, mikä se nyt oli, yhden säätiön edustaja, Garces ja muut espanjalaiset kansalaiset. Me toimimme niin kuin tuomioistuin sanoo. Näin toimitaan sivili- sivistyneessä maassa ja me noudatamme oikeusvaltioperiaatteita. Sitten koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmän uudistaminen. Esimerkiksi koulutusjärjestelmän osalta budjettia on lisätty yli 8 miljardista 12 miljardiin dollariin. Tämä on huomattava lisäys, koska me tiedämme kyllä, että tähän tarvitaan koulutuksen laadun parantamista, vaan myöskin meidän täytyy taata se, että kaikki koulutuksen tasot ovat avoinna kaikille. Ensimmäistä kertaa meillä on nyt tai siitä, että esikouluopetus on ilmaista kaikille lapsille ja se on huomattava lisäys budjetin osalta äh, esiopetukseen. Ja me olemme lisänneet huomattavasti myöskin stipendejä ja lainoja korkeakoulutuksessa. nuoret, jotka ovat lahjakkaita, saavat stipendin päästäkseen korkeakoulutukseen. Ja meillä on myöskin lainajärjestelmä, jossa on hyvin edulliset kahden prosentin korkotaso ja 15 vuoden kuluttua nämä lainat sitten kumataan. Me haluamme lisätä koulutuksen laatua ja tasa-arvoisuutta. Ja tietysti hallituksen ja tiettyjen opiskelijoiden välillä on erilaisia kantoja. On kaksi suurta eroa. Jotkut Chilessä, siis jotkut katsovat, että koulutuksen pitäisi olla sataprosenttisesti julkista. Me uskomme yhteiskuntaan, jossa on julkinen ja yksityinen sektori, jotka voivat toimia yhdessä ja tuottaa koulutuspalveluita kaikilla tasoilla jo esikoulutuksesta korkeakoulutukseen. Ja vanhemmat päättävät siitä, mihin kouluun lapset menevät ja nuoret sitten päättävät, missä he haluavat sitten suorittaa korkeakoulutuksen. Ja sitten toiset katsovat, että korkeakoulutuksen pitäisi olla ilmaista kaikille. Me katsomme, että ei, ei ole reilua, että verovaroin rahoitetaan rikkaiden koulutusta, ja siksi meillä on 60 prosentille ilmainen koulutus, ja meillä on edullisia lainoja kaikille, jotta kukaan ei rahan takia jää pois korkeakoulutuksesta. Ilmainen koulutus olisi epäreilua Chilen kaltaisessa maassa. Siellä on vielä 2,5 miljoonaa kansalaista, jotka elävät köyhyydessä. Sitten Carmelo Sorion tapaus. Totta kai me ehdottomasti tuomitsemme kaikki ihmisoikeusrikkomukset maassamme. Ja me katsomme, että ei ole mitään syytä, ei mitään olosuhteita, ei mitään syytä millään tavalla, joka peru, olisi perusteena ihmisoikeusrikkomuksille. Kun ihmisoikeuksia on rikottu tänä kautena, jolloin demokratia ei maassamme ollut ja että meillä oli sotilashallitus, niin Chilen oikeuslaitos on nyt käsittelemässä näitä tapauksia. Chile on maa, jossa on edistytty ja oikeusjärjestelmä on kehittynyt. Se on hyvin esimerkillinen, Latinalaisessa Amerikassa. No en nyt ehdi tästä kertomaan enemmän, mutta totta kai olemme valmiita tekemään yhteistyötä, jotta totuus tulee esille ja jotta oikeus tapahtuu. Ja meillähän on omakin lainsäädäntöä ja noudatamme myöskin Rooman sopimusta, jonka Chile on allekirjoittanut. Sitten Mirandan kysymys. No, Chilessä on sosiaalista syrjäytymistä, on epätasa-arvoa, on paljon syrjintää, ja hallitus hyväksyi lain syrjimättömyydestä, ja meillä on nyt ensimmäistä kertaa Chilessä laki, jossa selkeästi tuomitaan kaiken tyyppinen mielivaltainen syrjintä, ja hallituksen on torjuttava tällaista syrjintää. Ja ihmiset, jotka ovat syrjittyjä, heille annetaan käyttöön välineitä, jotta he voivat puolustautua kaiken tyyppiseltä syrjinnältä. Ja Mapuche-väestö on tosiaan syrjinnän kohteena monella tapaa maassamme. Sillä on sosiaalitaloudellisesti alhaisemmat standardit kuin muulla, muilla kansalaisilla – ja mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin, niin meidän toimintatapamme on selkeä. Me emme suvaitse mitään ihmisoikeusrikkomuksia missään olosuhteissa. No sitten tämä kalastuslainsäädäntö on hyvin tekninen kysymys, ja me haluamme ensisijaisesti välttää sen, että olisi ylikalast- liikakalastusta – Pikakalastus on johtanut siihen, että monet kalalajit ovat lähes hävinneet. Ja tämä resurssien häviäminen on ongelma. Meidän täytyy taata kalakantojen kestävyys. Jotkut haluavat edelleen kalastaa ilman mitään rajoituksia, mutta meidän täytyy kuitenkin suojella myöskin pienkalastajia, jotka ovat 90 prosenttia maamme kalastajista, ja meidän täytyy antaa heille takeita ja erilaisia etuja. Ja sitten on kalastajia, joihin tämä myöskin vaikuttaa, jotka ovat teollisia kalastajia, ja he ovat sitten tietenkin puolustaneet etujaan. Kaikilla on oikeus tietysti puolustaa taloudellisia etujaan, mutta valtion tehtävään on edistää kaikkien etuja. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys. Tästä on puhuttu Chilen kongressissa. Hallituksella ei ole siellä enemmistöä, ja tämä hyväksyttiin huoneessa, ja todennäköisesti se hyväksytään myöskin kohta myöskin senaatissa. Ja meillä on enemmistökanta Chilen parlamentissa, joka edustaa enemmistön kantaa ja kansalaisten kantaa, eikä niiden kantaa, jotka väkivallan kautta haluavat tukea etujaan, joita kuitenkin täytyy analysoida demokraattisesti Chilen kaltaisessa maissa. Sitten laki, joka ehkäisee ilmaisunvapautta. Tässä puhutaan nyt laista, jossa halutaan paremmin säännellä julkista käyttäytymistä. Mutta tällä lailla halutaan suojella ilmaisun vapautta. Minä uskon ilmaisun vapauteen, se on perustuslaillinen vapaus ja oikeus. Se ei ole mikään lahja, jonka hallitus antaa kansalaisille, vaan se on kansalaisten oikeus. Mutta tietysti on tärkeää, että kun ihmiset ilmaisevat itseään, täytyy myöskin muiden oikeuksia suojella. Eikä ilmaisunvapauden nojalla voida tuhota toisten omaisuutta tai elämää, ja tällä lailla nimenomaan halutaan tukea ilmaisunvapautta ja siksi olemme sallineet kaikki opiskelijoiden mielenosoitukset. Koskaan tällaista mielenosoitusta ei ole kielletty. Me haluamme taata Chilessä ilmaisunvapauden, mutta tietysti täytyy katsoa myöskin muiden oikeuksia. Ja mun vielä lopuksi kysyi keskiluokan kasvusta köyhyys on vähentynyt 40-14 prosenttiin, ja tämän monen hallituksen ansiota myöskin tässä oli mukana neljä hallitusta diktatuurin jälkeen, ja he edustivat poliittisia voimia, joita minä en edusta. Ja he ovat myöskin vaikuttaneet maani kehitykseen ja siihen, että köyhyys on vähentynyt 40-14 prosenttiin. Tämä on valtava kasvu keskiluokan osalta ja haluamme luoda siis vakaampaa yhteiskuntaa tällä tavalla. Ja onko sitten ulkomaalaisia oikeus äänestää? Meillä on nyt lakialoite tästä kongressissa ja toivottavasti pääsemme tästä sopuun, jotta chileläiset, jotka asuvat ulkomailla, voivat äänestää. Ja sitten kysyttiin vielä Asurista, joka on uusi instituutio – se on ollut olemassa vasta kolme neljä vuotta. Ja se on nyt toiminut hyvin tärkeästi demokratiakriisissä, samoin kuin kävi Boliviassa tai Ecuadorissa ja kuten kävi Paraguayssa. Nämä kaikki liittyvät demokratian puolustamiseen. Ja kyseessä on instituutio, joka on saanut aikaan tuloksia, ja joka on siis tuottoisa. Sitten Garfes kysyi lopuksi kahdesta asiasta, ensinnäkin Boliviasta – Bolivian naapurimaa, meillä on taloudellinen yhteistyösopimus Bolivian kanssa ja meillä on erilainen tulkinta kuin Bolivialle siitä, mikä on kunkin maan oikeus. Meillä on sopimus vuodelta 1904. Kongressit hyväksyvät sopimuksen. Kyseessä on vuoropuhelusta ja me noudatamme tätä 1904 sopimusta. Ja lopuksi sitten tätä, tämä sotilashallitusaika, niin demokratiaa ei silloin ollut. Meillä oli sotilashallitus kyllä. Ihmisoikeuksia rikottiin, kyllä, se pitää paikkansa, mutta tämä tapahtui jo yli 40 vuotta sitten. Ja Chiilessä haluamme, että emme halua jakautua tällaisten asioiden takia, jotka tapahtuivat menneisyydessä. Meillä on suuria haasteita ja haluamme nyt kääntää katsemme tulevaisuuteen. Kiitos. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia, presidentti. Nyt jatkamme ulkoasian valikunnan kokousta. Ja herra presidentti, yksinkertaisesti haluaisin vain todeta teille, että muistuttaisin siitä, että lauseke, joka on mukana EUn sopimuksissa kolmansien maiden kanssa ja joka on mukana myöskin näissä kaikissa suhteissa, se otettiin käyttöön vuonna 1990. Olemme panneet merkille presidentti siitä, että Chile on kiinnostunut ja myöskin EU pitää olla kiinnostuneita siitä, että käytetään hyväksi tätä assosiaatiosopimuksen lauseketta. Ja Euroopan parlamentti on yksi tärkeä elementti suhteessa latinalaisen Amerikkaan ja Korea de Camposin kanssa. Euroopan parlamentti tekee kaikkensa muiden toimijoiden kanssa, jotta voimme hyödyntää mahdollisimman paljon näitä etuja, joita on tässä sopimuksessa. Te viittasitte hienosti tähän Majinot kysymykseen. Meillä on suuri menestys tässä hankkeessa Euroopan ilman rajoja, ja tässä parlamentissa teemme kaikkemme, jotta voimme parantaa suhteitamme latinalaiseen Amerikkaan, koska monet edustajat, jotka olemme täällä, katsomme, että Atlantin Amerikka ei ole mitään periferiaa, vaan hyvin keskeinen atlantisista suhteissa Yhdysvaltojen kanssa. Ja se on keskeinen myöskin, kuten sanoitte, kun ajatellaan nyt Tyynenmeren ja Intianmeren kysymyksiä parlamentissa on monia edustajia, jotka tulevat Santiago de Chileen huippukokoukseen. Ja toivomme, presidentti, että tapaamme teidät siellä. Haluamme vielä kiittää siitä, että olitte paikalla. Haluamme kiittää tästä hyvästä vuoropuhelusta. Toivomme teille, teidän maallenne parasta ja toivomme myöskin, että tämä EUn ja latinalaisen Amerikan välinen huippukokous sujuu hienosti. Good morning, ladies and gentlemen. From... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Chilestä Albanian. Seuraava kohta on Albania koskeva vuoden 2012 edistyskertomus. Consideration of the draft. Nyt toista kertaa käsittelemme tätä mietintöluonnosta. Ensimmäinen teksti siis yksittäisistä lähentymismaista. Haluaisin muistuttaa kollegoita siitä, että vuoden 2012 edistyskertomuksessa komissio on tunnustanut maan tekemään edistyksen ja ehdottanut jäsen, anteeksi, valtion asemaa, kunhan keskeiset uudistukset saadaan päätökseen. Haluaisin myöskin sanoa, että 141 tarkistusta on esitetty jäsenten puolelta. Ja esittelijä Kuntis on nyt työstänyt kompromissitarkistuksia. Annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Kuntis, saatte puheenvuoron. Voitte selvittää kantaanne näihin tarkistuksiin. Olkaa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίσης ευχαριστώ τη Γραμματεία για την διαμόρφωση του προγράμματος. Τη γραμματεία με σκοπό να γίνει δυνατή αυτή την ώρα η συζήτηση της έκθεσης. Niin, kiitän siitä, jos tätä nyt olemme saaneet. Voimme käydä tätä keskustelua tämän pohjalta. Tämä sopii tässä ajankohdassa varsin hyvin. Nyt sitten tähän mietintöluonnokseen ja esityskertomukseen. On selvää, että tässä vaiheessa kun olen kuunnellut ihmiset, jotka ovat osallistuneet tämän keskustelun, on so- sopimus tietystä asioista. Ratkaisevaa tässä on, että Euroopan parlamentti tukee tätä ehdotusta. Että Albania saa jäsenvaltio hakemaan tehtävän. Nyt tarkistuksia on paljon jätetty ja kiittäisin näistä tarkistuksista, koska Niistä on paljon hyötyä, kun laaditaan tätä mietintöä. En halua käyttää liikaa aikaa tähän johdantoon, mutta sanoisin kuitenkin, että nyt on, yritetään saada aikaan varjo Estelön kanssa kokousaikaiseksi kuitenkin johtuen konkreettisista vaikeuksista ei ollut mahdollista pitää sellaista varjoista ja kokosta, jota halusimme. Näistä tarkistuksista joita on tehty. Olen laatinut kompromissitarkistukset, teillä pitäisi olla ne jaettuna. Joten niin kuin sanoin, ovat kompromissitarkistukset. Olen saanut Rova Pakilta ehdotuksia EPPstä ja kiittäisin häntä ja ryhmäänsä näistä. Sitten onkin mielenkiintoista katsoa, mihin olen päässyt kompromissien kohdalla. Tämä johtuu vuoropuhelusta, jota olen käynyt muun muassa Rova Pakin kanssa. En nyt sano, että e, muita tarkistuksia ei olisi, koska niitäkin on ja nekin otetaan huomioon. Mutta tämä on tämä pääkeskustelu, jota olen käynyt sitten ennen kuin mennään itse asiaan. Sanoisin vain, että tänään kello kuudelta on aikaraja tarkistuksille, jotta ensi viikolla sitten olemme valmiita Strasburgissa käsittelemään asiaa. Ja asia voidaan myös siis viedä valiokunnassa täysistuntoon. Aloitan sitten kompromista yksi. Mitään kommentteja ei tästä ole. Riittää ehkä, kun sanotaan, että tässä on mukana tarkistukset, jotka ovat olleet samansuuntaisia. Jos ette nyt löydä ihan omaa sanamuotoanne niin tästä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö olisi otettu huomioon tätä eh, itse asiaa. Joten minulla ei ole juurikaan lisättävää tästä kompromissista numero yksi. Uskon, että se kelpaa tässä muodossa, ellei sitten joku halua kommentoida iltapäivään mennessä. Toinen sama koskee kompromissia kaksi se kattaa tarkistukset, jotka näette tässä sulkeissa. Tästä voisin sanoa sen verran, että kompromissi kakkosen lopussa, ihan, ihan lopussa, kaksi A ensimmäisen sivun lopussa, Etyi. Tässä on tapahtunut kielen muutos koska komission ehdotuksessa mitään erityisiä ehdotuksia heiltä ei ole tullut koskien Albanian, vaan kyse on yleistä periaatteesta, jota Albaniankin pitää noudattaa. Tämä on tällainen kielellinen kysymys tavallaan. Sitten kompromissiin kolme. Puheenjohtaja. Ihan lyhyesti rajoitetusta edistyksestä. Limited. sen tämä sana ehkä voidaan ottaa pois, että panemme vain merkille edistyksen ja niin edelleen, oikeusasioilla ja niin edelleen. Tämä on tällainen kielinen kysymys. Ehkä meidän kannattaisi ottaa pois tämä limited, rajoitettu, ja olla myönteisempi ja todeta, että edistystä on tapahtunut samassa kompromississa 7a-kohdassa. olemme ottaneet sanat Rova Cornelissenin tarkistuksesta. Mitään erityistä ei ollut komission ehdotuksessa, joka tukisi tällaista laaja, laajaa korruptiota oikeus, joka est, haittaisi mm, lainsäädäntöä. Meillä ei ole mitään erityistä, joka koskee vaikka ihmiskauppaa, joten Oikeastaan pidämme tässä vain tämän toisen osan. Sitten kompromissi neljä, ei mitään lisättävää juuri tästä. Sitten sivulle kolme, kompromissi viisi. Kun olen kuunnellut ja lukenut Rova Pakin ehdotuksia, niin tässä ei ole saatu aikaan sopimusta, mutta me vain korostamme, kuinka tärkeästä aiheesta on kysymys ja tämän pitäisi pysyä mukana tässä mietinnössä. Sitten mm, muut tarkistukset ovat katettuina. Sitten EPPn tarkistukset keskittyvät ennen kaikkea oikeuksiin. Ja mielestäni näiden asioiden pitäisikin säilyä täällä. Meidän pitää seisoa näiden takana ja vastustan, että tehtäisiin mitään poistoja, niin kuin Rova Pak ja ehkä hänen ryhmässäkin vaativat. Vielä kompromissista viisi kansallisista vähemmistöistä. Minä ehdottaisin, että me, täällä ei olisi selkeää viittausta armenialaisiin ja romaniväestöön, koska tämähän koskee kaikkia väestövähemmistöjä. Ja sitten aika, jossakin muualla puhutaan romaniväestöstä, joten se, on, joten se olisi vähän päällekkäistä. Ja suosittaa sitä pidämme kiinni 14 aasta sen yleistä kuvauksesta koskien kansallisia vähemmistöjä. Sitten kompromissi kuusi. Täällä on muutosehdotus koskien LGBT-ryhmiä. Voisimme puhua tässä ihmisistä, henkilöistä. En usko, siis ei pitäisi syrjiä sukupuolen suuntautumisen kautta, joten mielestäni tässä pitäisi käyttää sanaa persons, henkilöt. Sitten puhutaan tai on tehty ajatus siitä, että poistettaisiin sana education, koulutus, ja syy on, että tyttöjä on kuin poikia Albaniassa – ja on myös enemmän naispuolisia opettajia. Mielestäni tämä on kylläkin tämmöinen yleisempi kysymys. En nyt aio tähän sen kummemmin tarttua. Minä en kuitenkaan ole samaa mieltä näistä ehdotusta muutoksista. 15b. Puhutaan ilmaisesta apupuhelimesta. Ja me haluamme tietysti edistää uh- rikosten uhrien suojelua. Tämä tässä metrotavan tarkoituksena on, eikä, eikä meillä ole mitään ehdotusta sen mukaista, joka olisi toisenlainen kuin tämä, mitä tässä sanotaan. En halua käyttää tähän nyt liikaa aikaa. Sitten kompromissiin seitsemän. EPPltä, Ruopakilta on tullut kommentti, jonka mukaisesti meidän pitäisi ottaa alkuperäinen versio eikä tarkistuksen, mutta mielestäni tämä on hyvä tarkistus, koska tässä on tärkeitä kohtia mukana lapsista. Ja kun olemme neuvotelleet UNICEFin kanssa, niin sanottu myös huomioon saman kansallinen oikeus, oikeusasiamies. Kahdeksasta ei mitään lisättävää tämän enempää. Sitten yhdeksän viimeistä lausesta oli keskustelua kansallisesta jätesuunnitelmasta. Uskoakseni tätä vastustettiin, mutta minä en tällaista tue, koska mielestäni tämä viittaus kansalliseen jätejärjestelmään pitäisi säilyttää. Sitten vielä lopuksi puheenjohtaja kompromissi 10. Äh, Tähänkin liittyy kommentti työttömyydestä ja sitten lisäämme nämä ongelmat koskevat muita sektoreita. Mitä tulee ihmisiin, joilla on erityistarpeita ja mitä tulee vähemmistöihin, niin tämä tässä kompromissi saa tämän tekstin ymmärrettäväksi ja kattavaksi, joten mielestäni tämä pitäisi jättää tässä muodossa. Nämä olivat siis nämä kompromissiertukset. vaarioistelijoille ja kollegoille. Sanoisin, että tämä on mielestäni aika hyvin käsitellyt näitä tarkistuksia ja keskusteluita ja voimme nyt jatkaa keskustelua ja seuraan valppaasti, mitä teillä on ehkä näin. Oikein paljon kiitoksia edustaja Schultis. Nyt annan varjoesittelijöille puheenvuoron poliittisten ryhmien nimissä, EPP-ryhmän nimissä. Edustaja Pak. Ja hän pyysi minua esittämään hänen kommenttinsa. Kollegat, ymmärrätte varmasti, kuinka hankalaa on nyt puhua Doris Pakin nimissä edustaa häntä, joten luen hänen kommenttinsa vain, vaikka esittelijä mainitsi useat asiat, niin aion kuitenkin lukea, mitä hän on kirjoittanut. Me tuemme kompromissia 1, 2, 3, 4 8, kuten niitä on esitetty kompromissia 5. Vastustamme ensimmäistä ryhmää, koska vähemmistökielten käyttö Albaniassa – on asia, joka on perustuslaissa jo ja lainsäädännössä myös esillä. Kuitenkin puolemme toista kappaletta 14a vähemmistöryhmistä. Kompromissi 6. Siinä olisimme enemmän alkuperäisen tekstin kappaleen puolella. Siksi edustaja Pak tukee ainoastaan ensimmäistä osaa kappaleesta 15. Eli vaatii edistystä perusoikeuksien alalla erityisesti lapsille, LGBT, henkilöille ja niin edelleen. Lisäksi puolamme 15 kohtaa ilman tuota sanamuotoa, jonka esittelijä sanoi, koska naisten osuus kouluissa on suurempi kuin miesten ja naisopettajia on enemmän kuin, naisopettajia enemmän kuin mies opettajia. 15 b vastustamme, kompromissi 7 vastustamme koko tekstiä, koska alkuperäinen kohta 18 päätös lausumatekstissä on parempi. Kompromissi 9 on hyväksyttävissä, mutta vastustamme tuota viimeistä virkettä, jossa puhutaan siitä, että täysin tulisi noudattaa kansallista jätehallintalakia ja, ja puhutaan jätehallinnan infrastruktuurista. Ja kompromissi 10, puolemme kompromissia alusta kohtaan Financially Weaker Citizens asti. was Most in Need. Ja sitten, että otetaan kuitenkin mukaan haavoittuvaiset ryhmät, ja asuntomahdollisuudet. Nämä pitäisi ottaa kompromissista pois mielestämme, koska tuossa kohdassa lähinnä keskitytään korkean työttömyystasoon. Tietenkin kaikki nämä tarkistukset ovat keskustelun kohteena ja kun nyt tarkkaan kuuntelin esittelijää, niin ei tässä ollut valtavasti ristiriitaa, mutta lisäkeskustelut ovat varmasti tarpeen, jotta saadaan vielä laajempi sopu näistä kompromisseista. sd ryhmän nimissä antaisin puheenvuoron arvon kollega Saarelle. Thank you. Kiitoksia. Sosialistiryhmän nimissä haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta työstä tämän mietintöluonnoksen ja kompromissitarkistusten osalta. Ryhmämme tukee kaikkia kompromisseja, joita hän on esittänyt. Mietinnössä on oikea poliittinen sävy, erityisesti kompromisseissa 1, 2 ja 3. Ensinnäkin siinä heijastellaan parlamentin tukea Albanian EU-ehdokasstatukselle ja että lyhyen aikavälin tavoitteisiin pitää päästä ja poliittinen poliittinen yhteistyö parlamentissa jatkuu. Myöskin mietinnössä tehdään selväksi, että parlamenttivaalien merkitys on tärkeä Albanian EU-prosessissa ja se on myöskin testi Albanian demokraattiselle kypsyydelle. Albanialla on myöskin syviä haasteita, jotta se pystyy noudattamaan EUn standardeja, erityisesti oikeusvaltioperiaatteen osalta – oikeusvaltiolla, oikeuslaatioituksen osalta, korruption torjunnan osalta, julkishallinnon osalta, siinä miten suojellaan sosiaalisia ihmisoikeuksia ja miten suojellaan ympäristöä. Mutta on kuitenkin poliittisia mahdollisuuksia Albanialle tehdä ratkaisevia edistysaskeleita EUn suuntaan tulevina kuukausina. Kompromissitarkistukset vahvistavat näitä mahdollisuuksia. Ja siinä on myöskin puhuttu ehdoista, jotka on täytettävä. Ja tulos on vahva ja kattava mietintö. Ja me, meidän ryhmämme tukee tätä tekstiä valiokunta-äänestyksessä ensi viikolla. Sala. Kiitos oikein paljon edustaja Sala. Vihreiden edustaja Konelisen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää edustaja Huntisia. Hän on todella ottanut kaikki mukaan tähän työntekoon ja me olemme hyvin tyytyväisiä kompromisseihin. Mielestäni tämä teksti voisi saada nyt laajan tuen kautta puolueryhmien. Olemme oikein tyytyväisiä tekstiin. Kompromissi 2 on uskomattoman tärkeä – kun ajatellaan poliittista ilmapiiriä ja puolueiden välistä yhteistyötä. Tämä on suuri huolenaihe edelleen Albanian osalta. Kompromissi yksi samoin on hyvin selvä. Me tuemme tuota esitystä saada ehdokasmaan asema, mutta meidän pitää todella huolehtia siitä, että uudistukset toteutuvat. Olemme myös hyvin tyytyväisiä – kompromissiin kuusi. Hyvin tärkeää on se, että ihmisoikeusasiat mainitaan. Yksi kysymys vain. Periaatteessa tämä liittyy EPPn kantaan. Edustaja Kukan, edustaja Päkin nimissä sanoi, että ette ole valmiita tukemaan sitä, että täytäntöön pannaan tuota jätehallintolakia kansallisesti. Emme voi oikein kuvitella miksi, koska tuo on valtava ongelma Albaniassa. Valtavasti myrkyllistä jätettä tuodaan maahan ja se on valtava ympäristöongelma. Joten mielelläni kuulisin vähän vastauksia EPPn puolelta siihen, miksi he vastustavat. Kiitos. Paljon kiitoksia. En näe Alden edustajaa enkä ECRn, joten annan puheenvuoron muille kollegoille, jotka haluaisivat puhua tästä aiheesta. Ja luvallanne annan puheenvuoron itselleni. Minusta käytiin hyvää keskustelua viimeksi Albania mietinnöstä ja minusta olisi tärkeää, että hyvä keskustelu tarkistuksista jatkuu. Ja se auttaa muotoilemaan mietinnön lopulliseen muotoonsa. Varmasti sen tulisi olla rakentavassa hengessä. Mutta muutama kommentti kompromissitarkistuksiin vielä. Yksi, kaksi, kolme ja neljä kompromissit sopivat minullekin. Kompromissi kolme esittelijä. Mainitsitte sen, mutta minusta tuntuu edelleen, että kannattaisi hiukan keskustella vielä siitä, minkälaista edistystä on reilusti objektiivisesti katsoen saatu aikaan. Ei minulla ole tässä mitään lopullista ratkaisua. Voidaanko tässä käyttää tuota limited progress vai vain progress sanamuotoa? Kompromissi yksi sopii, mutta se, että saadaan päätöksen, completion, se, että saadaan siis päätökseen keskeisimmät uudistukset ja hyväksyntä ja täytäntöönpano. Tämän tyyppi tyyppisiä sanamuotoja tässä päätöslauselmassa pitäisi kaikissa kohdissa käyttää. Kompromissi kaksi. Olen samaa mieltä siitä, että yhteistyö hallitsevan enemmistön ja opposition välillä parantaa poliittista ilmapiiriä, mutta tässä on toistoa, kun tämä mainitaan kaksi kertaa lyhyessä tekstinpätkässä. Kyllä minä tuota ajatusta tuen sinänsä, mutta haluaisin vain sanoa, että minä itse tarvitsisin vielä tiukkoja todisteita, jotka auttaisivat minua pääsemään epäilyistäni vähän eroon. Siis niin, että tämä on todella aito tilanne nyt Albaniassa. Kompromissin toinen osa viittaa vaaleihin ja se on varmasti ihan hyväksyttävissä. Totta kai olisi hyvin tärkeää nähdä, miten Albania hoitaa tulevat vaalit ensi vuonna, miten vaalit toteutetaan, miten äänten laskenta toteutuu ja mikä on seuranta näiden vaalien jälkeen. Pari omaa tarkistustani. 74 viittaa 21. tammikuuta tapahtumien tutkintaan Minusta Albanialle on tärkeää, Albanialle ja sen kansalaisille, että nämä tapahtumat tutkitaan perinpohjaisesti ja riippumattomasti. Uskottavan oikeuskäsittelyn aloittaminen olisi tärkeää. Ilman sitä mielestäni tästä aiheutuu ongelmia yhteiskunnalle. 133 tarkistus, jonka esittin hyvin tiukan tilanteen jälkeen, kun aikaisemmat poliittiset vangit esimerkiksi polttivat itseään ja niin edelleen. Minä voin esittää ehkä uudelleen suullisen tarkistuksen, joka vastaa paremmin nykytilannetta. Tässä olisivat minun huomioni. Nyt annan muille jäsenille mahdollisuuden. Edustaja Thank you, Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Onnittelut esittäjälle tästä mietinnöstä ja kompromissitarkistuksista. Tietysti meidän meillä täytyy selventää niistä tiettyjä, mutta myöskin varjoesittelemme pitää sitten sosialistiryhmästä olla mukana. Tähän haluaisin sanoa, että minun tarkistukseni erityisesti ne, jotka liittyvät poliittiseen ilmastoon tässä maassa, on hyvin otettu mukaan kompromisseihin ja olen siitä tyytyväinen, mutta Kuitenkin sanoisin, ja tämä nyt on hyvä mahdollisuus keskustella tästä, eli mitä tulee poliittiseen ilmastoon, siihen liittyy vielä paljon ongelmia. Ja yksi asia, joka on suuri huolen aihe, on se, että kolme lakialoitetta, jotka täytyy hyväksyä, jotta Albania voisi toivoa ehdokasvaltion statusta niin vaikuttaa siltä, että nämä lakiesitykset eivät saa parlamentilta riittävää tukea, koska sopua ei ole saatu opposition tarkemman puolueen kanssa. Ja siksi nyt haluaisin vedota sekä opposition että hallitukseen, jotta nopeasti löydettäisiin ratkaisu tähän kysymykseen, koska kompromissi on mahdollista löytää. Kyse ei ole niin kauhean suurista asioista, eikä nyt olisi ihan oikeudenmukaista syyttää oppositiota siitä, ettei se tue näitä lakeja. Myöskin hallituksen enemmistön täytyy ymmärtää, kuinka tärkeitä nämä lait ovat ja mihin toimiin pitää ryhtyä, jotta sitten voidaan tehdä tarvittavat myönnytykset. Jos näitä lakeja ei hyväksytä, niin maa ei tietenkään saa ehdokasstatusta. Ehkä tätä statusta ei saada, vaikka nämä lait hyväksyttäisiinkin, mutta silloin se olisi aika todennäköistä kuitenkin. Jotkut maat ovat jo esittäneet, että ehdokasmaa statusta ei saisi antaa ennen ensi vuoden vaaleja, mutta parlamentti kuitenkin haluaisi, että edistystä tapahtuu mahdollisimman nopeasti, koska heti kun maalla on ehdokasmaan status, niin silloin sitä voitaisiin kannustaa pitämään vapaat ja demokraattiset vaalit. Ja siksi sekä opposition että hallituksen pitäisi osoittaa sitoumuksensa Eurooppaan ja tehdä tarvittavat kompromissit. Jos näin ei käy, niin silloin on hyvin vaikea uskoa, että tämä maa on valmiita etenemään tällä tiellä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia Vigenin hyvistä huomioista. Ei muita puheenvuoropyyntöjä, eli ennen kuin puheenvuoron saa jälleen esittelijä, vielä Maragos laajentumisen pääosastosta saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta kaikille. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat puhuneet ja osallistuneet tämän päätöslauselman muotoiluun. Kiittäisin tuesta, jota on annettu komission äh, ehdotukselle ja olette näin myös analysoineet meidän ehdotustamme. Me uskomme, että Albania on todellakin hyvin edistynyt tänä vuonna aivan erityisesti viimeisen marraskuun poliittisissa sopimuksissa niiden täytäntöönpano on ollut aivan aikataulussa vuoden aikana. Samoin on muita uudistusten aloja, niin kuin todetaan strategia-asiakirjassa ja edistyskertomuksessa. Tässä mielessä mielestäni niin meidän täytyy antaa välittää vahva sanoma albanialaisille ystävillämme tuen ilmaisuun, mutta myös rohkaista heitä uusia uudistuksia varten, koska niin kuin täällä monetkin ovat sanoneet, uudistusten täytäntöönpanopuoli on ratkaiseva, jotta Albania pääsee seuraavaan vaiheeseen eurooppalaisessa integraatiossa. Olen todellakin hyvin iloinen siitä, että me voimme puhua tässä samalla tavalla ja uskon, että näin voimme odottaa, että kehitykset, e, uudistukset jatkuvat, mutta ihan niin kuin on mainittu, herra Vigeni muun muassa on erittäin tärkeää, että poliittinen prosessi Albaniassa seuraa samaa rytmiä omien toimijamme kanssa, jotta päästään sitten seuraaviin vaiheisiin. Puheenjohtaja, jos teille sopii, haluaisin aivan lyhyesti kommentoida muutamaa kysymystä, jotka tulivat esiin. Haluaisin korostaa, että meille jätehuolto niin kuin aikaisemmin Rova Kornelisenkin sanoi, on aivan ratkaisevan tärkeä kysymys, ja tulette näkemään, miten se sitten muotoillaan oman analyysin pohjalta, mutta on tärkeää kuitenkin korostaa sitä, että tätä asiaa pitää käsitellä ei vain tuonnin yhteydessä on osa ongelmaa, mutta myös pitää pyrkiä varmistamaan kunnollinen jätehuollon toteutuminen. Tähän kiinnitämme huomiota paljon kahdenkeskisissä yhteyksissä Albanian kanssa ja meistä tätä. Uskomme, että tätä tullaan käsittelemään myös seuraavassa vaiheessa IPA-ohjelmassa, joka lähtee pian liikkeelle sitten oikeusjärjestelmästä, niin oikeusjärjestelmä on sellainen alue, jolla vielä tarvitaan paljon työtä, mutta tänä vuonna on kuitenkin mielestämme tehty hyviä edistysaskeleita. Yksi tällainen edistysaskel on ollut se, että on valmisteltu tätä immuniteettiuudistusta, joka poistaa koskemattomuuden oikeusjärjestelmän edustajilta. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, kun pyritään tarttumaan korruption oikeuslaitoksessa. Sitten on muita lainsäädäntölakeja, joita on hyväksytty. Me mainitsemmekin nämä edustuskertomuksessamme esimerkiksi muutokset asiana ja lainsäädännötöön, samoin tehty tarkistuksia oikeusjärjestelmän konferenssista. todetaan, mitä oikeusneuvoston pitää toimia, miten se äänestetään, sen äänestetään, joten erittäin tärkeitä toimia on tehty myös kurinpito kysymyksissä korkeimmassa oikeudessa. Tietysti paljon on vielä jäljellä. Mainitsen nämä seuraavat ehdottomasti välttämättömät toimenpiteet, muun muassa laki korkeimmassa tuomioistuimesta, mutta meidän pitää kuitenkin myöntää, että tämän vuoden edistys Albaniassa oikeuskysymyksissä on ollut aika vaatimatonta, niin kuin sanommekin kertomuksessa, mutta se ei kuitenkaan ole rajoittunut edistystä ollut. Se on tietysti meidän arviomme. Te itse sitten loppujen lopuksi päätätte, miten te arvioitte tätä maan aikaansaamaa kehitystä. Kiitoksia. Kiitos, herra Maragas. Lopuksi annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Kontis, saatte loppupuheenvuoron. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin yksinkertaisesti kiittää kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron tämän keskustelun aikana. Kaikista kommenteista, joita on esitetty yksittäisten tarkistusten osalta. Ennen kuin kommentoin muutamaa seikkaa, haluaisin yleishuomion esittää. Meidän mietintömme on oltava pedagoginen, jos näin voidaan sanoa. Tämän pitää olla oppimisprosessi. Meidän pitää hyvin tarkkaan pitää mielessä vuoropuhelun merkitys. Tässä on kaksi osapuolta. Ei pitäisi ajatella, että Albanian tilanne on täysin vakautunut. Kyllä, tarvetta on edelleen ylläpitää painetta, ylläpitää ponnisteluita. Tiettyihin vaatimuksiin on edelleen vastattava, tiettyjä uudistuksia on edelleen toteutettava ja poliittisten puolueiden Albaniassa on kaikkien tehtävä yhteistyötä yhteisen tavoitteen eteen. Sitten yksittäisistä tarkistuksista ja kompromisseista. Tämän kokouksen jälkeen lähetän kaikille varjoesittelijöille pienet hienosäädöt ja kielelliset muutokset, joita on ehdotettu tämän keskustelun aikana niin, että varjoesittelijöillä kaikilla on kaikkein tuorein teksti käytettävissään. Määräaika tänään kuudelta iltapäivällä. Ja tämä auttaa sitten minua, kun teen lopullisen äänestysluettelon. Useat tarkistukset on mainittu esimerkiksi edustaja Kukanin puheenvuorossa sellaisia tarkistuksia, jotka eivät ole kompromisseissa katettuna. mutta jotka saavat tukeni kuitenkin. Henkilökohtaisesti mainitsisin kaksi 74 puolen sitä mielestäni pitäisi saada tämä oikeustutkinta toteutettua ja sitten toinen tarkistuksenne 133, joka liittyy aikaisempiin poliittisiin vankeihin. Kyllä, Voimme äänestää tämänkin tarkistuksen puolesta, eikä se tosiaan ollut katettuna näissä kompromissitarkistuksissa. Mutta sitten vielä kompromisseista. Pyytää kukaan. Ensimmäinen kompromissi. Sitä pitäisi ehkä vähän täydentää tuon ehdottamanne sanamuodon kautta. Jos voisitte vain lähettää minulle tarkan sanamuodon. Tuen tuota ajatusta, tuota periaatetta, mutta mielelläni saisin teiltä ehdotuksen ihan selkeän sanamuodon lisäykseksi tuohon kompromissiin yksi. Toivottavasti saamme mahdollisimman laajan konsensuksen. En aja nyt tuota koulutuskysymystä vain vängällä kompromississa kuusi, kun kollegat halusivat jättää sen ulkopuolelle. En siis insistoi sitä, ja minusta tuntuu, että tuo viimeinen kappale voidaan myös jättää pois, koska asia on varmasti esitetty jo toisaalla. Ja sitten tuo tarkistus kolme. ja kysymys, joka liittyy siihen, mitä edistystä on saatu aikaiseksi ja minkälaiseksi se voidaan nimetä. Se liittyy tuohon limited-sanan käyttöön. Rajallista edistystä on tapahtunut. Ajatus on kai se, että pidämme tervetulleena edistystä, mutta odotamme, että edistystä tapahtuu enemmän – kyllä tässä olisi varmasti hyvä, vaikka limited-sana voisi olla paikallaan hyvä painottaa yhden myönteisiä seikkoja, mutta en pidä tätä nyt ihan ratkaisevan tärkeänä sanamuotona. Ja kukaan en ollut ihan varma, mitä sanoitte tuohon ehdotuksen kompromissiksi kaksi. Ehkä voitte auttaa lopullisen sanamuodon kanssa siinäkin kohtaa. Kiittäisin kaikkia muita varjoesittelijöitä myös esitetyistä kommenteista ja lisäysehdotuksista tai muutosehdotuksista. Tässä keskeisimmät seikat, jotka halusin tuoda esiin vastauksena tähän keskusteluun. Mainitsin tuon kompromissin yhdeksän ja tuon jätehuoltosuunnitelman ja kommentoin sitä, että EPPn puolelta sitä vastustettiin edustaja Pakin suulla. Ja hän kertoi siis näitä kantoja teidän kautta, Neera Kukan, mutta odotan nyt ehdotuksia sanamuontoja tämän iltapäivän aikana ennen kello kuutta. Minusta tuntuu, että voimme saada laajan konsensuksen suurimmasta osasta kompromisseja. Olen esittänyt missä kohdin en väinvängällä pidä joistain tekstin kohdasta kiinni. Ja kiitos oikein paljon. Paljon kiitoksia teille, esittelijä. Näin saimme päätöksen tämän esityslistan kohdan. Seuraavassa kohden haluaisin, tai ensin sanoisin, että äänestys tästä päätöslauselmasta on 22. päivä marraskuuta Strasbourgissa. Ja nyt pyytäisin herra Oravia tulemaan tänne ylös. Uh, dear colleagues. Hyvät kollegat, esityslistan seuraavan kohtan, kohdan yhteydessä toivottaisin lämpimästi puheenjohtaja Elmar Brokin nimissä. Hän ei valitettavasti voi tänään olla paikalla. Toivottaisin tervetulleeksi Skopjen edustuston päällikön Aivo Oravin. Hän keskustelee kanssamme tänään entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanteesta. Tässä keskitymme voimakkaasti jäsenyysvalmisteluihin. On hyvä muistuttaa, että ennen kuin edustuston päällikkö Orav lähti tähän tehtävään, hänellä oli loistava diplomaattiura Viron ulkoministeriössä. Hän on ollut sulettanut Turkissa ja poliittisena ulkoministeriön johtajan tehtävässä myös. Arvoisa Lättiläs, tiedätte, että me tuemme neuvotteluita entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa. Me olemme sitä mieltä, että neuvottelu on tarpeen ja toivomme, että vastavuoroisesti pystytään sopimaan tästä nimikysymyksestä Kreikan kanssa. Tässä yhteydessä kuulisin mielelläni teidän kantojenne siitä, miten todennäköistä on, että sopimus saadaan aikaiseksi. Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on myös toteutettava uudistuksia. Tässä mielessä haluaisimme kuulla teiltä, miten uudistusten tilanne on edistynyt, korruption vastainen taistelu, oikeuslaitos, tiedotusvälineiden vapaus. Nämä ovat tärkeitä keskustelun aiheita. Ennen kuin lähdemme keskusteluun, haluaisin antaa edustaja Saitseman Kahkiselle puheenvuoron. Hän on EUn valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin parhaat onnettoivotukset lähettiläillemme Oraville tästä työstä. Hän on keskeisessä roolissa ja hän myöskin tietää tämän. Ja on hienoa, että nyt vihdoinkin meillä on pysyvä EUn suurlähettiläs. Edellisessä kokouksessa sekä valiokunnan osalta. Sitä ei pidetty Skopjassa lokakuussa, koska varapuheenjohtaja oli sairas ja sitä lykättiin helmikuulle. Ja se on harmi, koska meistä kuitenkin tuntui, että vuosi sitten parlamentti voisi olla merkittävässä roolissa tässä prosessissa. Mutta kuitenkin tätä keskustelua käydään nyt täällä. Oravia se on myöskin hyvin tärkeää. Vuonna 2012 entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on toteuttanut hyvin uudistuksia. Hallitus on tehnyt kaikkensa täyttääkseen kaikki liittymisehdot. Vielä on haasteita, korruption torjunta, oikeusvaltion ja oikeushallinnon järjestelmän ja hallinnon uudistaminen – edistystä on tapahtunut, mutta kummallakin puolella voitaisiin vielä edetä, niin kuin Albaniankin puolelta. Mutta edistystä on tapahtunut ja sitten median vapauden osalta on ollut suuria ongelmia vielä vuosi sitten. Siellä on kuitenkin valtavia edistysaskeleita tapahtunut neuvotteluiden kautta. Ja tätä voimme vain pitää vain hyvänä. Sitten tämä korkean tason vuoropuhelu, niin kuin mediavapaudenkin osalta, ja Arifi on ollut siinä mukana, niin tämä tason vuoropuhelu on vaikuttanut siihen, että maa on pysynyt Eurooppa-kurssilla, mutta se ei kuitenkaan korvaa liittymisneuvotteluita. Ja ne ovat nyt estyneet, kuten puheenjohtaja sanoi, tämän nimikiistan takia, ja hiljattain tähän kysymykseen on nyt ilmaantunut mahdollisuus, kun ulkoministerit ovat keskustelleet asiasta, ja meidän täytyy nyt pyrkiä hyödyntämään tätä tilaisuutta. Meillä on myönteisiä, mutta ikävä kyllä myöskin kielteisiä merkkejä. Tilanne on vaikea Sofian ja Skopien välillä, eli naapurivaltio Bulgarian kanssa. Tämä suhde on kriittinen, mutta oma maani eli Saksa tässä viisumikysymyksessä näkee suuria ongelmia. Ja nyt mietitään, millä tavalla tähän viisumikysymykseen voitaisiin puuttua. Toivotan teille vain kaikkea hyvää ja me Euroopan parlamenttina, niin kuin viime vuonnakin, yritämme tarjota teille mahdollisimman paljon apua, jotta vaan pysyy Eurooppa-tiellään. Kiitos oikein paljon, herra puheenjohtaja. Nyt annan lähtelijälle puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. Chairman, members. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo olla tänään keskustelemassa valiokunnan jäsenten kanssa Ensin haluan ilmaista kiitollisuuteni teille kaikille työstä, jota täällä teette. Ja mielestäni on myös erittäin tärkeää mainita työ, jota herra Richard Howard, Fyrom esittelijä, kaiken aikaa tekee. Haluaisin keskittyä kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin uudistusprosessi, poliittinen kehitys, tulin virkaani ensimmäinen maaliskuuta ja sitten puhun myös tulevaisuuden haasteista. Kun puhutaan uudistusprosessista, pitää puhua korkean tason dialogista, joka alkoi maaliskuussa silloin, kun komission, laajentumiskomission jäsen Herra Fyyle tuli Skopien ja aloitti tämän keskustelun. Se antoi aivan uutta dynamiikkaa suhteille Skopien ja Brysselin välillä, koska ehkä muistattekin vuosi sitten suhteet Skopien ja Brysselin välillä olivat varsin rauhalliset. Tämän korkean tason äh, trilogi aloitettiin otettiin myönteisesti maassa ja yhteiskunnassa kaikki olivat erittäin myönteisissä suhteen hallitus, oppositio, kansalaisyhteiskunta, kadun ihmiset, kaikki puhuivat korkean tason dialogista, jäsenyysdialogista hämmästyttävä varsinaisesti. Sitten hyväksyttiin tarkastusohjelmasta hallituksen ja EUn välillä. Ja tämä liittyy myös EUn omaan agendaan. Sitten kysymykset, joita aivan erityisesti arvosteli seuraavassa viimeisessä edistys kertomuksessa keskittyvät tähän ilmaisuvapauteen, oikeusjärjestelmään, julkiseen hallintoon, vaaliuudistuksiin ja siihen, miten voidaan vahvistaa markkinataloutta yli 400 140 tavoitetta, niissä oli sovittu. Ja tietysti on vaikea sopia näistä tavoitteista paperilla, mutta vieläkin vaikeampaa oli sitten täytäntöönpanna näitä hallituksesta käsin. Mutta kuitenkin hallitus on vahvasti sitoutunut ja pyrkii toteuttamaan kyseisiä tavoitteita, joista on sovittu. Pääministeri sitoutui samoin varapääministeri Arifin sitoutuvat tähän, joten komission jäsen Fyyle on vierailut maassa korkean tason jäsenyysneuvottelun yhdessä kolmekin kertaa viimeksi syyskuussa ja hänen seuraavan vierailunsa on tarkoitus tapahtua tammikuussa. Nyt haluaisin mainita muutamia saavutuksia korkean tason neuvotteluista. Ensin, ensinnäkin Ofrit puitesopimus, tilannekatsaus, joka, jonka hallitus vei loppuun heinäkuun alussa, kuten tiedätte 2001 maassa oli etninen konflikti meneillään ja lopulta sitten poliittiset johtajat solmivat tämän sopimuksen ja tätä myös EU vahvasti tuki, samoin koko kansainvälinen yhteisö kaikki maassa nyt ymmärtävät, kuinka tärkeästä sopimuksesta on kyse, mutta eri etniset yhteisöt ymmärtävät tämän hiukan eri tavoin. Tästä syystä on erittäin tärkeää hallituskoalito, joka koostuu etnistä albanilaisista ja Makedonilaisista, ne ovat koalitiossa heidän pitää pystyä sopimaan kun tarkasteltiin, mitä oli viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut, mitä oikein oli tapahtunut, mitä oli tehty ja miten sopimusta oli tähän mennessä täytäntöön pantu. Tämä on hyvä pohja edetä jatkossa, tarkastella tulevaisuudessa, miten ohdit puitesopimusta täytyy täytäntöön panna jatkossa. Toinen asia, vaalijärjestelmäuudistus, uudistus uusi vaalilla vaalilaki hyväksyttiin varsin hiljattain. 2011 pidettiin parlamenttivaalit ja ensimmäistä kertaa ne hallinnoitiin varsin hyvin. Mitään välikohtauksia ei tapahtunut. Etyi, Odir, tarkkailu, delegaatio seurasi vaaleja ja esti joitakin suosituksia, niin kuin missä tahansa, missä tahansa muussakin maassa, niin että jotkut näistä suosituksista siirrettäisiin lakiin. Nyt on erittäin tärkeää, että hallitus toteuttaa oik- kunnolla tavalla tätä lakia. Sitten oikeusvaltioperiaate maaliskuussa oli tällainen, analysoitiin tiettyjä 23 lukua ja Brysselissä. Ja sitten tuomioistuinlaki, se käsitellään nyt parlamentissa, joten keskustelut alkavat todennäköisesti tämän viikon tai ensi viikon alussa. Sitten median vapaus. Tämä on yksi kaikkein näkyvimmistä kysymyksistä, joita niin tartuttiin korkean tason jäsenyysneuvottelun yhteydessä ja tänä maanantaina laki, mm, Mm, häpäisyn kriminalisoinnista hyväksyttiin. Onko tämmöistä hyvä vai huono laki, koska meillä ei ole mitään avainta EUn kysymyksiin. Jotkut, joissakin jäsenvaltioissa häpäisy on vieläkin rikollinen to- toimi, mutta me painimme merkille journalistiliiton laus, lausunnon niin, että tämä laki on kyllä askel eteenpäin ja se on varsin myönteistä. Myös eilen Etyjärjestön edustaja antoi lausunnon laista ja oli siitä tyytyväinen. Sitten toinen kysymys median vapaudesta. Tässä on tärkeää mainita päätös, joka tehtiin Yleisradion neuvostossa, tämä koski jäävyyskysymyksiä niin, että mediayritysten omistussuhteita muutettiin viime kuussa korruptiovastainen toiminta, monia haasteita on, niin kuin täälläkin on tullut esiin, mutta tärkeää kuitenkin on, että lainsäädäntöjäävyyskysymyksistä vahvistui. Ja kun vahvistetaan sitten markkinataloutta, hallitus kopiessa uskoo, että maa on valmis toimivan markkinataloutena. Korkean tason neuvottelun yhteydessä käytiin toisenlaistakin dialogia, joka koski jossa käsiteltiin juuri tätä asiaa komission hallituksen kesken niin, että haasteisiin tullaan tarttumaan. Ja päähaasteena tietenkin on tässä yhteydessä työmarkkinatilanne maassa viimeisissä korkean tason neuvotteluissa syyskuussa ja loppulausuma-asiakirja, josta oli sovittu hyvät naapuruussuhteet, olivat myös esillä. Tämä on myös tärkeä edistysaskel. Sitten kun katsotaan näitä viimeisiä kuukausia, niin voidaan todeta, että aika paljon on tehty. Kun komissio alkoi prosessiin. silloin komissio korosti kovasti, kuinka tärkeää avoimuus ja osallistaminen on. Ja voin sanoa, että osallistamisen ja avoimuuden taso todellakin lisääntyi näiden kuukausien aikana, koska monet työryhmät syntyivät ja myös kansalaisyhteiskunnan opposition edustajia oli kutsuttu mukaan ja keskusteltiin yhdessä muutoksista lainsäädäntöön. Nyt yli 70 prosenttia tavoitteista, joista on sovittu, ovat osittain tai täysin jo täytäntöönpanovaiheessa. Kaikkea vielä ei ole tehty, mutta korkean tason jäsenyysneuvottelut edelleenkin jatkuvat. Siis niin kuin hyvin tiedät, komissio antoi suosituksen, että aloitettaisiin jäsenyysneuvottelut maan kanssa. Ja korkean tason neuvottelu antoi vielä uuden perustelun komissio, että todellakin se tällaisen suosituksensa pystyy esittämään. Mitä tulee sitten poliittisiin kehityssuuntiin 2011-2012 monia välikohtauksia tapahtui erityisesti urheilutapahtumien yhteydessä, mutta varsin usein ne tulkittiin etnisiksi yhteenotoiksi. Pari päivää sitten aloitin työni Kunnallisuuden työn siellä tapahtui tällainen välikohtaus, kun vapaalla oleva poliisi joutui riitaan naapureidensa kanssa parkkipaikasta ja sitten tämän tuloksena tuli tällainen ampuvälikohtaus. Tämä ei ollut siis etninen kysymys, mutta mediassa tästä tuli tällainen etnisten ryhmien välinen kiista ja sitten nyt kun haluaisit käyttää tätä poliittisiin perutarkoituksiin, sitten 12. huhtikuuta tapahtui aika vakava kysymys, kun viisi ihmistä ammuttiin kuoliaksi pohjois lähellä Milkotsin järveä. Ensimmäinen viidettä poliisioperaatio tapahtui ja aika monia epäiltyjä pidätettiin. Sisäministeri väitti, että on tästä uskonnollista ääriliikettä, jotka haluavat epävakauttaa maan tilannetta Tämä loi paljon väärinkäsityksiä erityisesti etnisen albanaisen väestön joukossa. Ja tästä syntyi myös laajoja mielenosoituksia islamilaisten mielestä tämä oli hyökkäys heitä kohtaan maassa ja etniset albanaiset taas sanoivat, että tämä oli lavastettu juttu. Tämä tapahtuma oli paljon monimutkaisempi poliittisesti kuin muut välikohtaukset. Aikaisemmin tätä Milkovsin tapa- tapahtumaa koalitio ja hallitus pystyivät aina saamaan aikaan yhteisen viestin julkisuudessa, mutta tämän jälkeen viestit alkoivat eriytyä toisistaan. Tässä vaiheessa EU tuli myös mukaan annoimme julkisia lausuntoja, puhuimme poliittisten johtajien kanssa, seurasimme todella valppaasti tilannetta, koordinoimme sanomaamme Naton, USAn, Etyn kanssa. Ja viestimme oli se, että tietysti kokoontumisoikeutta pitäisi edelleenkin kunnioittaa ja noudattaa, mutta nyt se ei ole, nyt ei ollut aika häiriöille. On tärkeää pysyä rauhallisena ja vastuullisena Joten tällä hetkellä kuusi henkilöä on syytettynä terrorismista ja nyt on erittäin tärkeää, että tuomioistuin toimii korrektilla tavalla, jotta poliittinen tilanne selkeytyy. Me olemme erittäin tyytyväisiä, että etyjärjestö on aikoo seurata tätä oikeudenkäyntiä tietysti myös me tulemme tekemään läheistä yhteistyötä etujärjestön kanssa tämän tapahtuman jälkeen, Milkotsin tapahtuman jälkeen, mutta ja myös NATO-huippukokouksen tulosten jälkeen tuki etnisen Albanian koalitiopuolueelle lisääntyi 13.8. Mm, puolustusministeri, joka on tästä koalitioryhmästä osoitti kunnioitusta, kun hauttausmaalla tämä nähtiin provokaationa islamilaisten parissa ja he eh, valittivat parlamentille Tämä laki on ollut voimassa 2002 vuodesta ja se on hyödyttänyt jonkin verran turvallisuusjoukkojen uhreja, mutta tämä uusi laki luonnos haluaa antaa suurempia etuja niille, jotka taistelivat turvallisuus, tai tekevät työtä turvallisuusjoukossa. Kuitenkin tätä ei albaania, etniset albaanialaiset eivät mitenkään voi hyväksyä, koska he haluaisivat olevan niin, että heidän vä- väestönsä otetaan mukaan tähän lakiin. Jos tämä laki hyväksytään niin kuin se esitettiin parlamentille, niin sitten on mahdotonta, että albanialainen kumppani voisi jatkossakin olla tässä koalitiossa. Pääministeri sanoi julkisesti, että hallitus on kriisissä ja se tarvittaisiin varha, vaalit. EU välitti viestin ja pyysi, että kaikki osapuolet pysyisivät rauhallisena ja vastuullisena. Nyt laki on parlamentin käsittelyssä. Ka- yli 1500 tarkistusta tuli Albaniasta koalitiolta lakiin ja tästä tullaan todennäköisesti keskustelemaan varsin pitkään vielä. Sellainen tunnelma on yllä, että koalitiokumppanit tuntuvat olevan samaa mieltä siitä, että ovat eri mieltä. Sitten mitä tulee kansainvälisiin suhteisiin, useita edistysaskeleita on saatu aikaan. Jos puhumme kansainvälistä suhteista, puhumme aivan, e- pidämme tärkeinä naapuruussuhteita. Kaksi EU-jäsenvaltiota on naapurimaitamme ja niiden huolenaiheet täytyy ottaa huomioon. 5. marraskuuta ulkoministeri lähetti kirjeen virkaveljilleen ja pyysi tällaista yhteisymmärrysmuistiota. Sitten 21. lokakuuta ministeri Povoski lähetti kirjeen bulgaarialaiselle virkavielelle ja ehdotti eri toimia, jotka voisivat parantaa kahdenkeskisiä suhteita. 26. 27. lokakuuta Serbian presidentti vieraili maassa ja kunnioitti satavuotistaista pateltaistelun vuositavoituspäivää. Se on erittäin ristiriitainen kysymys Skopien viranomaisille, joten presidentti Ivanov ei osallistunut, mutta Skopien viranomaiset eivät kuitenkaan aiheuttaneet mitään hanka- hank- hankaluuksiakaan serbialaisella seremonian aikana. Tässä kuussa juhlitaan Albanian lippua niin, että pääministeri Krajevski on luvannut vierailla Tiranissa ja ehkä nyt kannattaa mainita vielä sekin, että hänen julkinen, julkiset esiintymis, julkisessa esiintymisessä hän on puhunut myös albanian kielellä. Joten lopuksi vielä tietysti monia jännitteitä on olemassa, mutta tällä hetkellä hallitus pystyy pärjäämään näiden kanssa ja hallitus on vakaalla pohjalla, mitä tulee hyvin naapurussuhteisiin. Skopen hallitus on tämän asian erittäin vakavasti ja yrittävät löytää keinoja edetä. Vielä lopuksi haluaisin korostaa muutamia haasteita. Niitä on paljon maassamme ja luonnollisesti meidän täytyy sitten miettiä, miten tässä pitää toimia maassa, joka on juuri on lähellä jäsenyyttä EUn. Mainitsen näistä muutamia mutta varmasti keskustelussa voitte lisätä vielä muita kysymyksiä ja ehkä voitte esittää myös ehdotuksia, miten voitaisiin näissä kysymyksissä pärjätä. Milkotsin vuo- oikeudenkäynnistä, niin kuin kerroin, tämä on erittäin poliittinen oikeudenkäynti. Eri etniset ryhmät voivat ymmärtää oikeudenkäynnin eri tavalla. Siksi on erittäin tärkeää, että tuomioistuimen toiminta on aivan korrektia ja sitä pitää seurata myös Etyjin toimesta. Se on tärkeää. Paikallisvaalit, joita pidetään maaliskuussa, varmastikin poliitikot tulevat keskittymään paikallisiin kysymyksiin, mutta ehkä myös tunnetaan kiusausta käyttää etnisiä kysymyksiä kampanjoinnissa, joten täytyy todellakin toimia tarmokkaasti, niin, tarmokkaasti sen puolesta, että kansallisia standardeja noudatetaan. Ja uskon, että mm, hiljattainen vaalilaki auttaa tässä myös. Sen se täytyy täytäntöönpanna täysin. Kolmantena asiana Ofrit-puitesopimuksen täytäntöönpanossa on aivan avainkysymys maan vakauden kannalta. Mainitsin jo, että hallitus pystyy katsomaan taaksepäin historiassa ja samaan aikaan konsensusasia nähdään samalla tavalla. Kaikki ymmärtävät, mitä tapahtui viimeisen vuosikymmenen aikana ja tämä on, antaa hyvän pohjan tulevaisuuden varalta myös. Neljänneksi uudistusten rytmistä pitää pitää kiinni. Korkean tason jäsevy, jäsenyysneuvottelut ovat antaneet tälle hyvän pohjan. Olen varma, että hallitus tulee jatkamaan tätä toimintaansa ja EU-agenda on myös heidän toimintasuunnitelmansa. Sitten hyvän hallinnoinnin kehittäminen on kulkee käsi kädessä suorien ulkomaisten investointien kanssa, niitä todellakin kipeästi kaivataan maassa. Sitten viidenneksi pitää säilyttää mahdollisuus EU-jäsenyydestä, se on erittäin tärkeä kysymys. Tämä ajatus yhdistää kaikki etniset ja kaikki yhteisöt maassa. On tällainen kansallinen yhteisymmärrys siitä, että halutaan liittyä NATOon ja EU-hun. Ja Ofrit puitesopimuksen kautta näin on mahdollista toimia eri etnisten ryhmien välillä rakentavassa hengessä jatkossakin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon arvoisa suurlähettiläs. Erittäin kattava kattavasta ja konkreettisesta alustuksesta, jossa varmasti käsittelitte kaikki tärkeimmät aspektit, jotka liittyvät Fyromin tilanteeseen. Seuraavana annan puheenvuoron edustaja Vigelinille, joka puhuu pysyvän edus- esittelijän Richard Howittin nimissä – hän teki aloitteen tämän kokouksen järjestämiseksi henkilökohtaisesti, mutta ei voi olla paikalla, koska hän on Sierra Leonen matkalla. Edustaja Mikenen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja Orav, kiitoksia, että olette paikalla. Tämä ei tarkoita, etteikö Hauit haluaisi olla mukana tässä keskustelussa, mutta joskus käy näin. Hän on EUn päätarkkailija Sierra Leonen vaaleissa. Ja Hauitin puolesta haluaisin todeta, että hän suhtautui asiaan hyvin vakavasti ja hän kävi Makedoniassa. Makedoniassa hän on käynyt jo neljä kertaa tänä vuonna, viimeksi viime viikolla. Ja hän tapasi pääministerin, ministeriitä, opposition, kansalaisyhteiskunnan edustajia, myöskin Oravin. Ja yksi hänen viesteistään on se, että meidän täytyy vielä katsoa, millä tavalla EU voisi tukea ja vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, joka on yksi heikkouksista Makedoniassa. Toinen asia, jonka hän halusi minun välittää Oraville Euroopan parlamentin ja hänen omissa nimissään, on se, että periaatteessa parlamentin kanta viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut se, että neuvottelut aloitetaan Makedonian kanssa – Me katsomme, että nämä neuvottelut voisivat motivoida maata jatkamaan uudistuksia ja ratkaisemaan avoimia kysymyksiä. Ja hän on myöskin optimistinen korkean tason vuoropuhelun suhteen, joka on edistänyt uudistuksia maassa ja siitä on saatu jo tuloksiakin, mutta on kuitenkin huomautettava, että tämä korkean tason vuoropuhelu on hyvä valmistelu todellisille jäsenyysneuvotteluille – se ei kuitenkaan ole mikään korvaava elementti jäsenyysneuvotteluille. Ja siksi on ponnisteltava, jotta todelliset neuvottelut saadaan käyntiin mahdollisimman nopeasti. Sitten Atenan ja Skopien välisistä suhteista. Hän toivoo, että ratkaisu löytyy. Ja komissiohan on ehdottanut, että neuvottelut käynnistetään ennen kuin nimikistan ratkennut ja että näitä kahta asiaa käsitellään samanaikaisesti neuvottelujen alkuvaiheessa. Ja kumpikin osapuoli hiljattain osoitti, että ehkä yhteisymmärryspöytäkirja voidaan allekirjoittaa. Pöytäkirja hyvistä naapurussuhteista voisi olla hyvä edistysaskel, ja hän pitää tätä hyvänä. No sitten Euroopan parlamentin jäsenenä haluaisin sanoa, että Bulgarian ja Makedonian väliset suhteet ovat olleet hankalia ja joskus ulkopuolelta tätä on vaikea ymmärtää. Mutta joka tapauksessa Meillä on ollut rat- rakentava asenne, mutta kaikki eivät tätä Bulgariassa kuitenkaan ole tukeneet. Viime vuosina on käsitelty erinäisiä ongelmia ja osa niistä on ratkaistu, mutta on vielä joukko ongelmia ja kiistanalaisia kysymyksiä, jotka liittyvät menneisyyteen tai median toimintaan. Ja nämä kysymykset ovat vielä auki ja niihin liittyy vielä runsaasti ongelmia. Etnisten bulgaarien oikeudet Makedoniassa ovat hyvin merkittävä ongelma. Monet ihmiset ovat Bulgaria Makedoniassa ja he kertovat, että heihin kohdistetaan jatkuvasti painetta. Näihin ongelmiin on puututtava ja on myöskin olemassa mahdollisuus, että kun ajatellaan kaikkia näitä tapahtumia Bulgariassa, niin neuvottelut eivät pääse käynnistymään eikä Kreikka tässä ratkaisevassa asemassa. Eli suurlähettiläs ehkä voitte pitää huolta siitä, että kumpikin hallitus neuvottelee näistä asioista ja että kumpikin osapuoli käyvät rakentavaa vuoropuhelua, jotta voidaan ratkaista ongelmia, ja vielä ennen näiden jäsenyysneuvotteluiden aloittamista Makedonian kanssa. Uskon, että se olisi hyvä aloitus ja hyvä edellytys sille, ettei Bulgaria käytä asiassa veto-oikeuttaan joulukuussa. Kiitos. Thank you, Mr. Wigenin. Kiitos paljon edustaja Vigenin. Seuraavana edustaja Preda. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Aivo Oravia hänen alustuksestaan. Ja haluaisin myöskin lisätä sen, että tässä meillä on tilanne, joka on mahdollisesti hyvin, hyvin hankala. Kuten tiedätte, nyt neljättä vuotta peräkkäin Käin Euroopan komissio suosittelee jäsenyysneuvotteluiden aloittamista. Kuitenkin vaarana on edelleen, ettei tänäkään vuonna tapahdu mitään. Totta kai edistystä on tapahtunut tai myönteistä kehitystä, niin kuin sanotaan, sen suuntaan, että Kreikkaa, Fyrom saisivat tällaisen yhteisymmärrysmuistion allekirjoitettua, mutta kuten kollega Mikelin sanoi, jännitteitä on edelleen Bulgarian kanssa tällä kertaa. Tässä mielessä mielestäni Euroopan parlamentin viestin tulisi olla hyvin selkeä. Viestin tulisi olla, että me toivomme, että jäsenyysneuvottelut aloitetaan tämän maan kanssa. Tuen täysin tässä komission jäsen Fyylen kantaa. Makedonia on koputellut EUn ovea jo pidemmän aikaa ja nyt on kyllä tarpeen, että ei enää jätetä tätä maata eristyksiin. Se ei auta mitenkään jännitteiden laukaisemisessa, vaan jännitteet kasvavat entisestään. Ne voivat siis laajentua muuallekin kuin Kreikan suuntaan. No, tämän yleisen huomion jälkeen haluaisin no, suurlähettiläs esittää yleisemmän kysymyksen. Puhuitte ensi vuoden kevään vaaleista. Minä olen lukenut lehdistä. että vaalioikeudesta, äänestysoikeudesta keskustellaan siellä tällä hetkellä. Siellä on sellaisia kansalaisia, jotka ei voi käyttää äänestysoikeuttaan, koska heillä ei ole biometrisin tunnistein vahvistettua henkilöllisyystodistusta. Tämä on hyvin hankala kysymys. Julkisesti annetut selitykset lyhyesti sanovat, että tällaisten asiakirjojen antaminen heille ei ole tällä hetkellä vielä mahdollista. Tämä on hyvin ongelmallista. Kyse on kuitenkin merkittävästä määrästä kansalaisia. Ei voida jättää huomiota tällaista kansanryhmää, jonka pitäisi voida äänestää. Tämä ei ole mitenkään nyt tasapuolinen tilanne. Haluaisin mielelläni tietää sinulle tämän kannan tähän kysymykseen. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia edustaja Preda. Sitten edustaja Stanimir Ilce. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко съвсем кратки, но според мен много... Kiitoksia, puheenjohtaja. Pari lyhyttä huomiota, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin jännitteet Bulgarian ja Makedonian välillä. No se nyt ei ole mikään uusi ilmiö minun edeltänyt kollega viittasi jo siihen, että Bulgarian ja Makedonian välillä on jo ollut 20 vuotta jännitteitä. Ja näiden 20 vuoden aikana Bulgaria oli aina pidättyväinen, hyvän tahtoinen ja tukeva Makedonian suhteen. Ja meillä on sitten taas ollut Makedonian kanta ollut lähellä sydäntänne, mutta se oli testi Makedonialle ja Makedonia epäonnistui. Nyt on sanottu, että Makedoniassa suhtaudutaan vakavasti hyvin naapurussuhteisiin, mutta en kyllä ole tästä samaa mieltä. Pari päivää sitten kuultiin Kreikan, Bulgarian ja Romanian ulkoministerien yhteinen julistus. Ja siinä kyse oli siitä, että kaikki Makedonian naapurivaltiot ovat yhtä mieltä Makedonian tasavallasta ja tätä prosessia pitäisi jatkaa. Makedoniassa asuvia bulgarilaisia sorretaan, kaikki muut ovat tasa-arvoisia. Ja sitten albanilaiset, romanit ja muut ovat tasa-arvoisia, mutta bulgarilaisia sorretaan. Ja miksi? Siksi, että Makedonialla on identiteettiongelma, koska vuosikymmenten ajan maassa on harjoitettu epäbulgariaa soitumispolitiikkaa. Ja sitten on myöskin toinen prosessi käynnissä, eri uudelleen bulgarisointiprosessi. No en nyt välttämättä halua puhua pelkästään kielteisistä asioista. Sanon kaiken tämän vain siksi, koska haluaisin, että Makedonian valtaa pitävät tekisivät kaikkensa, jotta myöskin perustuslakia voitaisiin uudistaa. Etniset oikeudet ovat hyvin tärkeitä ja Makedonian pitäisi määritellä Makedonian kansalaiset. Ja jos tätä ei haluta, niin silloin kaikki kaikki etniset ryhmät, jotka asuvat Makedonian alueella, pitäisi ottaa mukaan perustuslakiin, koska muuten perustuslaki on syrjivä. No en nyt haluaisi, että Bulgaria käyttäisi veto-oikeuttaan. Kreikka ja Bulgaria ja Albania ovat huolissaan – siitä, että Makedonian poliittinen eliitti harjoittaa hyvin epäviisasta politiikkaa. Olisiko parempi jatkaa jäsenyysneuvotteluita vai ensin ratkaista ongelmia, joista tänään puhutaan, ja vasta sen jälkeen sitten käynnistää liittymisprosessi neuvotteluiden kautta, koska muuten nämä ongelmat saattavat vaikeuttaa jäsenyysneuvotteluita ja se olisi silloin Makedonian hallituksen syytä. Thank you, Mr. No more requests. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten pyytäisin teiltä, Lätös Orav, kommentoimaan näitä esitettyjä kysymyksiä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tuli kolme kommenttia. Ensinnäkin tilanne kansalaisyhteiskunnassa maassa. Kyllä, paljon on kyllä tehtävää, jotta voidaan edistyä samanaikaisesti. Korkean tason jäsenyysdialogi on auttanut saamaan kansalaisyhteiskunnan paljon, paljon lähemmäs hallitusta. Näin heillä on mahdollisuus osallistua enemmän keskusteluihin ja tämä on mielestäni selkeä edistysaskel, mutta varmastikin eh, Skopien edustusto ja myös Euroopan komissio seuraavat tilannetta erittäin valppaasti. Kansallisyhteiskunnalla pitää olla enemmän oikeuksia ja mahdollisuus toimia. Sitten vaalilaista ongelmat biometrisissä passeissa. Tähän mennessä ongelmana on ollut äänestäjälistan kohdalla se, että on enemmän nimiä äänestäjälistalla kuin varsinaisesti äänestäjiä on. Etyjärjestö on kiinnittänyt tähän huomiota ja EUn, EU myös niin, että vaalilistan tarkistus on todellakin tärkeä prioriteettikysymys. Äänestäjän oikeudet tietysti täytyy voida taata ja EU-edustustossa tulemme seuraamaan tätä asiaa valppaasti. Hyvät naapuruussuhteet Bulgarian kanssa. Olette oikeassa. Paljon aikaa on menetetty. Tällä hetkellä on moniakin ongelmia ja ongelmiin pitää voida tarttua. Tämä on myös syy siihen, miksi korkean tason jäsenyysdialogissa syyskuussa komissio ja ne hallitus sopivat siitä, että käsittelevät näitä naapurussuhteita. Sitten yksi edistysaskel saatiin aikaan. Ministeri lähetti kirjeen bulgarialaisen virkkamiehelle, ne teki useatkin ehdotukset. Tietysti voidaan sanoa, että tämä ei vielä riitä, mutta tämä on kuitenkin eh, jotakin, mitä on tehty. Niin kuin te sanoitte, ongelmia nyt kerääntynyt 20 vuoden ajan, mutta minä toivon kovasti, että jos toivoa on, niin jos halutaan, niin ähm, tähän ei enää korjaamiseen mene 20 vuotta ja nyt mielestäni on aika hyvä hetki toimia ja onnistua. Pelkään kuitenkin, että tai hallitus todellakin pyrkiä tähän. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Ambassador. Oikein paljon kiitoksia teille, suurlähettiläs. Lopuksi haluaisin sanoa tämän keskustelun lopuksi, että AFET-valiokunta käy keskustelua Fyromin ulkoministeri Poskin kanssa 27. päivä marraskuuta. Silloin voimme jatkaa tätä vuoropuhelua. Kiitos teille oikein paljon ja toivotamme teille todella menestystä tässä vaativassa tehtävässä. Now we go to agenda item number six, which is the... Sitten esityslistan kohta kuusi. Maahanmuuttajien integraatio, sen vaikutukset työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoinen ulottuvuus. Annan heti esittelijälle mahdollisuuden johdatella tähän aiheeseen. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kyse tässä lausunnosta. jonka laadimme työllisyysvaliokuntaan. Kyse on Alden Nadja Hirsin mietinnöstä. Tämä lausunnon nimi on ehkä hiukan harhanjohtava, koska aihe, johon meidän pitäisi tässä reagoida, on oikeastaan paljon laajempi kuin vain nuo ulkoiset vaikutukset ja järjestelmien koordinoiminen sosiaaliturvan osalta. Tämä nähdään siitä, että jo ensimmäisessä kohdassa puhutaan tämän vuoropuhelun merkityksestä ja työntekijöiden liikkuvuudesta esimerkiksi. Kyse on myös itäisen ja eteläisen kumppanuuden merkityksestä tässä yhteydessä. Tämä siis tunnustetaan jo komission tiedonannossa. Ja tällä alalla on jo tiettyjä järjestelyitä ja naapuruudella on tässä toki tärkeä merkitys. Meidän pitäisi antaa myöskin tälle sopimukselle sen ansaitsema arvo. Monet maanmuuttajat ovat näiltä alueilta ja siksi en hyväksy niitä tarkistuksia, jotka haluavat tämän ajatuksen poistaa sieltä tekstistä. Kohdassa kaksi hyväksyn sen, että vaihtoehtoinen liikkuvuuskumppanuus voidaan ottaa käyttöön kaikkien osalta. Ja sitten kohdassa kolme Suosittelen ajattelen, että assosiaatiosopimuksiin tulisi vakiomuotoinen sosiaaliturvaa koskeva lauseke. Ja että neuvotellaan myös sosiaaliturvaa koskevasta sopimuksesta sellaisten maiden kanssa, joilla ei assosiaatiosopimusta ole EUn kanssa. Kompromissin kautta. Edustaja Nikola, en tiedä onko hän täällä, entä edustaja Weber, Jean Lambert, ovat tehneet ehdotuksen, tähän kohtaan liittyen. Halusin vielä painottaa tätä kohtaa ja siksi esitin uuden kohdan, jonka mukaan EU pitäisi globaalilla tasolla olla johtavassa asemassa, kun puhutaan sosiaaliturvajärjestelmien koordinoimisesta. Tämä on aihe, joka pitäisi ottaa mahdollisuuksien mukaan esiin esimerkiksi ilossa. Neljännessä kohdassa viittaan siihen, että muuttoliike, jos se pysyy hyvin hallinnassa, erityisesti kieltomuutto voi johtaa parempiin suhteisiin kolmansien maiden kanssa. Ne voidaan tukea suoria yhteyksiä parempaa ymmärrystä näiden maiden välillä. Weber on tehnyt tähän tarkistuksen, minä voin sitä tukea, mutta en tarkistusta numero yhdeksän edustaja Paletskilta. Minun mielestäni tuo tarkistus on vähän ongelmallinen, joten meidän pitäisi nyt mielestäni keskittyä siihen, että laiton maahanmuutto ennaltaehkäistään yhteistyön kautta kolmansien maiden kanssa. Ennaltaehkäisy on mielestäni paljon tehokkaampaa kuin se, mitä esimerkiksi Libe tässä ehdottaa. Libellähän on myös oma lausuntonsa tähän. Nyt tämän aiheen ulkoinen ulottuvuus tulisi vahvistetuksi. Tässä olen tehnyt myös tarkistuksen, joka koskee juuri tuota kiertomuuttoa. Tässä on ajateltava sitä, mikä on lähtömaa. Ja sitten kohta viisi. Se liittyy tarkistuksiin 12, 13, 14 ja 15. Ja tämä liittyy siihen, miten paremmin voidaan valvoa sitä, miten EU voi kunnioittaa sitoumuksiaan turvapaikka-asioiden osalta, kansainvälisiä sitoumuksia siis. Lisäksi Olen toivonut parempaa kouluttamista, jatko- ja täydennyskoulutus työtä tekevien osalta on tärkeää. Lopuksi sanoisin, että haluaisin kiittää kaikkia kollegoita esitetyistä tarkistuksista. Nyt on enää kaksi viikkoa äänestykseen AFET-valiokunnassa. Olen toki valmis käymään vuoropuhelua kollegoiden kanssa – Ennen kaikkea siis tuosta ihan ensimmäisestä kohdasta, josta puhuin keskustelun aluksi vähän enemmän. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Oikein paljon kiitoksia. Antaisin varjoesittelijöille puheenvuoron, mutta se ei ole mahdollista, koska varjoesittelijät eivät ole paikalla. Joten näin saatiin tämä keskustelu päätökseen tästä esityslistan kohdasta. En anna teille uudestaan puheenvuoroa, koska anteeksi. Anteeksi, istutte liian lähellä. Edustaja Gomes, olkaa hyvä. Kiitos, haluaisin kiittää Predaa tästä. Katson nyt nopeasti nämä tarkistukset ja annan sitten palautetta muutamista tarkistuksista, jotka olivat mielestäni hiukan hankalia, kun ajatellaan nyt oman maani tilannetta. Yksi kollegoistani, Paletskis, on todennut, Niin siis tässähän on yksi hän tarkistus, no niin. Koska oman maani tilanne on se, että lailliset maahanmuuttajat ovat tukeneet sosiaaliturvajärjestelmäämme, koska vaikka olivat laittomia maahanmuuttajia, niin he maksavat kuitenkin sosiaaliturvamaksuja. Eli ehkä tilanne on erilainen muissa maissa, mutta kuitenkin sanoisin, että olisi hyvä, jos voisimme vahvistaa Predan käyttämää kieltä. Yhteistyömaiden kanssa, joista tulee maahanmuuttajia, voisi johtaa siihen, että voisimme suojella laillisesti maahanmuuttajia, ja se on äärimmäisen tärkeää esimerkiksi Libyan osalta. Sinne tarvitaan maahanmuuttajia, sitä kautta tulee maahanmuuttajia Eurooppaan. Ja siellä on tuettava sitä, että annetaan laillinen status, joka suojelee maahanmuuttajia. Ja täytyy tehdä ero maahanmuuttajien välille, maahanmuuttajien ja pakolaisten välille. Eli Preda voisi ehkä vähän vahventaa tätä kieltä, jota hän on tässä käyttänyt, liittyen siihen, että pitää edistää yhteistyötä UNHCRn kanssa, jotta voidaan panna täytäntöön YK pakolaisyleissopimus. Tässä ei pidä vain kehottaa. Tästä pitäisi tehdä ehto. Tällöin myöskin kumppanimme suhtautuvat tähän vakavasti. Kiitos. Thank you very much, Mari. Oikein paljon kiitoksia vähän liian nopeasti lähdin sulkemaan tätä keskustelua, joka tämä kehittyy tässä ihan mu- mukavasti. SED-ryhmän varjaesittely, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Jaan täysin. sd ryhmän kohdalla kannat hiukan teknisemmin tästä mietinnöstä. Haluaisin kiittää herra Breda hänen mietinnöstään, joka on varsin myönteinen, rakentavassa hengessä laadittu. Niin, puhuin tässä anteeksi väärään mikrofonin. Haluan kiittää e- esittelijää rakentavasta hengestä mietinnössä komission tiedonnosta esitän kaksi ajatusta. Ensinnäkin EUlla vieläkin on kesken joukko toimenpiteitä sisäisesti, jotta voitaisiin vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken sosiaaliturvan kysymyksessä kolmisen kanssa. Minun ryhmäni on tyytyväinen ehdot, komission ehdotukseen siitä, että ottaisin mukaan äh, standardilausake koordinaatiosta sosiaaliturvakysymyksissä assosiaatiosopimuksessa kolmansien maiden kanssa perustuen yhtäläisen kohtelun periaatteeseen ja eläkkeiden siirrettävyyteen. Mitä tulee tähän lausuntoon, me olemme samaa mieltä yleisesti ottaen tästä äh, herra Bredanan sekä tulemme äänestämään näiden kahden kompromissitarkistuksen puolesta. Meistä ne kattavat varsin hyvin joukon eri tarkistuksia, joita on tehty kahdesta kaikkea kahdesta artiklasta, jotka ovat kaikkein asiapitoisempia. Sitten tulemme pyytämään kohta kohdalta erillisen järjestyksen kohdasta 1 ja kohdasta 6 ja kohdassa 1. Emme usko, että tässä tapauksessa pitäisi viitata tähän e, e, more for more periaatteeseen siis juuri sellaisissa maissa, joissa eivät täyty demokratian eh, vaatimukset, niin <clears throat> ihmiset haluavat siirtää. Siksi me emme halua ehdollistaa muuttoliikettä tämän väestön kohdalla, koska me jo tiedämme, että nämä hallituksen maat eivät ole etenemässä asioissa ja me emme halua estää dialogia, joka mahdollistaa sen, että kolmassa maissa kansalaiset voisivat luottaa yhtäläiseen kohteluun sisältönä kysymys, kun he tulevat EUn. Me haluamme edistää tällaista dialogia, jotta nämä kansalaiset hyötyisivät periaatteista, jotka meistä ovat hyödyllisiä EUlle ja myös maahanmuuttajille. Mitä tulee kohtaan kuusi, mielestäni ei ole hyvä, että pyydetään alkuperämaita tukemaan maahanmuuttajia, antaa heille tietoa. Meistä tämä on, hiu on vähän naivia pyytää, että nämä kolmannet maat olisivat yhteistyössä EUn kanssa ja vielä tässähän vain edesauttaisivat tällaista aivovuotoa. Tästä haluaisimme edestä äänestystä. Ja vielä lopuksi me tuemme tarkistua 101 Develta, koska meistä vaikkakin mainitaan kaikki strategiset järjestöt prioriteettikysymyksinä, esimerkiksi strateginen assosiaatioyhteys Latinalaisen Amerikan kanssa, mutta joko mainitsemme kaikki tai sitten yhtään mitään. Meistä tämä, tämä voidaan nähdä prioriteettikysymyksenä esimerkiksi Afrikan maiden kohdalla, koska strateginen assosiaatio eu ja alueet, jotka vastaanottavat maahanmuuttajia, niin EU ei toimi pelkästään näiden maiden kanssa, joten se on parempi olla mainitsematta yhtään mitään maata tai aluetta. Tai mainita ne kaikki. Meistä kuitenkin on helpompi jättää mainitsematta nämä alueet. Muuten olemme samaa mieltä tästä lausunnon sisällöstä näinen varauksina. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Preda. Oikein paljon kiitoksia, edustaja Preda. Haluaisitteko vastata? Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Ensin pitäisin hyvänä, että edustaja Valeski on vetänyt tarkistuksensa pois. Hyvä näin, kiitos. Ja sitten edustajat Munis ja Gomez, kiitos ensin sanomastanne. Minähän jo vähän ennakoin edustaja Munisin sanomaa. Minusta tuntuu, että lähipäivinä äänestykseen mennessä – voimme löytää ratkaisun. Ennen kuin tästä lausunnosta äänestetään siis kohtaan yksi. Totta kai ottaen huomioon edustaja Weberin esitys ja ottaen huomioon se, mitä edustaja Moni sanoi. Minusta tuntuu kyllä, että tuon päivämäärän mennessä saamme yhteisen kannan aikaiseksi. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Näin saatiin päätöksen keskustelu tuosta esityslistan kohdasta. Nyt siirrytään Christian Vigeninin selontekoon. Hän oli AFCD-valiokuntien e yhteisen valtuuskunnan puheenjohtajana matkalla Serbian ja Kosovoon. Ensin käytiin Belgradissa ja tavattiin viranomaisten edustajia, kansalaisyhteiskuntaa ja kansainvälisten järjestöjen edustajia. Sen jälkeen Pristinassa tavattiin jälleen siellä sidosryhmiä. Tämän matkan tarkoituksena oli laajentumisen edistymiskertomuksen jälkeen nähdä, mitä kehitystä paikan päällä oli tapahtunut, erityisesti ajatellen Belgradin ja Pristinan välistä vuoropuhelua. Suhteiden normalisoituminen on keskeinen askel integraatioprosessissa – molempien osapuolten osalta. Matkan aikana oli tarkoitus puuttua myöskin tärkeisiin sisäisiin kysymyksiin, jotka liittyvät omien mietintöjemme valmisteluun, jotka esittelijät ovat esittäneet tällä viikolla. Niistä keskustellaan AFET-valiokunnassa joulukuussa. Edustaja Vigenin, teillä on puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin siitä, että olitte mukana valmistelmassa tätä vierailua. Hän tapasimme teidät ennen kuin valtuuskunta kävi Serviassa ja Kosovossa, koska meillähän oli tämä Länsi-Balkanin valtuuskunnan visitti. Ja ajoitus oli oikein hyvä. Se tapahtui juuri ennen komission edistyskertomuksen julkistamista, mutta silloin oli kulunut myöskin siitä, että Serbiassa uusi hallitus oli toiminut noin sata päivää. Ja eh, myöskin Clinton ja Ashton olivat juuri tulossa Belgradin ja Pristinaan, eli olimme paria tuntia aikaisemmin paikalla tarkistamassa, että kaikki on kunnossa ja että vierailu on hyvin valmisteltu. Ja viestimme, jotka välitimme kumppaneillemme, olivat aika samansuuntaisia. En nyt käsittele kaikkia yksityiskohtia, koska tätä kertomusta nyt valmistellaan ja sieltä voitte katsoa näitä yksityiskohtia, mutta aluksi sanoisin, että tämä vierailu oli hyvin valmisteltu. Tapasimme kaikki keskeiset toimijat sekä Serviassa että Kosovossa, paitsi Nikolic. Hän oli ulkomailla ja siksi emme päässeet tapaamaan häntä. Yleinen vaikutelma Serbiasta oli se, että nykyinen hallitus huolimatta huolenaiheistamme silloin, kun hallitus muodostettiin noin sata päivää sitten, niin hallitus on valmis toimimaan. Se toimii vakavissaan. Ja hallitus jatkaa vuoropuhelua korkeimmalla poliittisella tasolla Serbian ja Kosovon välillä on osoitus siitä, että he ovat vakavissaan, he haluavat täyttää sitoumuksensa. Ja se on hyvin tärkeää panna merkille. Tietysti heillä on helpompi tehtävä, koska suurin oppositiopuolue parlamentissa on Euroopan myönteinen puolue, joka ehdottomasti ei vastusta sitä, että täytetään näitä vaatimuksia EUn taholta. Ja se tukee sitä, että jatketaan Serbian ja Kosovan välistä vuoropuhelua. Vaikuttaa siltä, että Euroopan integraatio on erittäin tärkeä prioriteetti hallitukselle – ja sen vahvistivat nämä kolme suurinta koalitiopuoluetta, pääministeri, varapääministeri ja toinen pääministeri, joka käsittelee Eurooppa-integraatiokysymyksiä. Heillä on jo käytössä tarvittava infrastruktuuri ja joitain heikkouksia havaittiin näissä lukuisissa kokouksissa liittyen siihen, kuinka valmiita ja kuinka päteviä nämä hallinnon edustajat ovat. Ja sen osoittaa se, että koalition suurin puolue ei ole vielä ollut vallassa kovin kauan. Ja nämä uudet henkilöt tarvitsevat hiukan aikaa tottuakseen uuteen vastuuseen ja uusiin rooleihinsa. Ja sama koskee oppositiota yli kolme kuukauden ajan meidän saamiemme tietojen mukaan olivat suhteellisen hiljaa ja käsittelivät sisäisiä ongelmiaan. Ja tässä vaiheessa nämä ongelmat ilmeisesti on ratkaistu. Ja tämän kuun loppuun mennessä demokraattinen puolue todennäköisesti saa uuden johdon ja aloittaa työnsä rakentamana oppositiona Serbiassa. Halusin korostaa sitä kokousta, jossa mukana oli johtava puolue ja Vucic, varapääministeri. Hän vaikutti hyvin vakavasti otettavalta poliitikolta ja hän on keskittynyt enemmänkin tuloksiin eikä niinkään PRään ja mediatapahtumiin. Me pyysimme häntä tulemaan Euroopan parlamenttiin kertomaan ajatuksistaan ja sitoumuksistaan ja aikomuksistaan. Ja olimme vaikuttuneita, kun hän sanoi, että hän ei vaan halua pelkästään tulla Brysseliin, vaan hän haluaa ensin saada aikaan merkittäviä tuloksia. Sen jälkeen hän voi tulla sitten kertomaan meille näistä saavutuksista. Sitten toinen tärkeä kokous, joka saattaa olla kiinnostava jäsentämme kannalta on hetkinen, missä nämä nyt ovat nämä nimet. Niin Vucevic, joka on sotarikossyyttäjä. Hän otti esiin tiettyjä tärkeitä saavutuksia ja hänen kanssaan keskusteltiin hyvin konkreettisista asioista, jotka liittyvät todistajan suojeluun, ongelmiin, jotka liittyvät elinkauppaan. Sehän on yksi ongelma ja hyvin kivulias asia, joka pitää ratkaista. Ja sitten kadonneet henkilöt ja niin edelleen. Ja tämä toimisto perustettiin kymmenen vuotta sitten ja hän sanoi, että alussa hän ei odottanut, että työtä olisi niin paljon. Hän toivoi, että tuloksen saataisiin aikaan paljon nopeammin ja vieläkin on monia tapauksia, jotka tulee ratkaista, monia ihmisiä, jotka pitää asettaa syytteeseen, mutta työ jatkuu ja hän oli hyvin sitoutunut siihen, että työ saadaan menestyksekkääseen päätökseen mutta hän ei tietenkään vielä osannut sanoa, kuinka kauan tämä toimisto vielä toimii. Sitten hallituksen vakaus. Hiljattainhan se oli hiukan kyseenalainen. Ja vaikuttaa siltä, että periaatteessa suurimpien puolueiden johtajien yhteistyö on hyvä ja päätavoitteet ovat yhteisiä, joten vaikuttaa siltä, että tämä hallitus nyt ei ole välittömässä vaarassa. Ja tietysti voimme vastata sitten muihin kysymyksiin. En nyt käy läpi kaikkia yksityiskohtia. Ehkä nyt voisin siirtyä seuraavaan etappiin, ja tämä ykkösportti Pohjois-Kosovossa. Siellä Eulex, Eulexin edustajat tapasivat meitä ja sitten tapasimme Novusevossa ja keskustelimme haasteista, joita siellä on. No en nyt mene näihin yksityiskohtiin, mutta voisin sanoa, että Pristinassa tapasimme sitten Euleksin varajohtajan Andy Sparksin. Ja hän totesi, että ehkä parempi ratkaisu olisi se, että Euleksin roolia vahvistettaisiin ja Eulex voisi ehkä ottaa myöskin K4 vastuualueet kontolleen lähitulevaisuudessa. Ehkä se voisi helpottaa tätä työtä koska hän sanoi, että rahoitushan tulee samasta lähteestä, mutta tämä nyt ei ole kysymys, joka pitäisi ratkaista välittömästi. Tämä oli vain yksi huomio. Kosovon viranomaiset ovat nyt saaneet kannustusta komission näkyvyystutkimuksesta. Ne voivat nyt aloittaa viisumivapautusohjelman täytäntöönpanon. Ja tämän asia, jossa halutaan todellakin saada aikaan tuloksia. Voin nyt siteerata Eurooppa-integraatioministeriä. Hän sanoi, että me ymmärrämme, että on yhä hankalampaa kun muut maat järjestävät viisumivapauskysymyksiä. Se on paljon helpompi, koska on vähemmän indikaattoreita. Nythän niitä on yli sata, mutta olemme kuitenkin valmis toimimaan. Ja tämä on tällainen kuntotarkastus, eli jos me täytämme kaikki nämä ehdot, niin tarkoittaa, että olemme hyvässä kunnossa. Eli he ovat valmiita tekemään työtä. Olemme aika optimistisia Serbian viranomaiset sitten asenteeseen. Kosovon pääministeri varoitti, että ei saa olla liian optimistinen. Tämähän ei ole ensimmäinen kerta, kun Serbian hallitus tekee lupauksia ja tekee sitoumuksia, mutta ei sitten kuitenkaan pidä niistä lupauksista kiinni. Mutta vuoropuhelu on kuitenkin alkanut ja se on kannustavaa. Sitten toinen asia vielä. Kosovassa asuvat serbit sekä eteläisessä että pohjoisessa. Se on yksi tärkeä elementti, jotta voidaan parantaa Kosovon ja Serbian välisiä suhteita. Tapasimme varapääministerin Hän oli etinen serbi Kosovon hallituksessa ja hän kertoi tehdystä edistyksestä ja että nyt parlamentin vähemmistökiintiöitä ollaan lisäämässä kahdella edustajalla. Ja kun tapasimme Vucicin, hän totesi, että hän on valmis tapaamaan Kosovon varapääministeri, joka on alkuperältään serbialainen, ja on ollut valmis keskustelemaan siitä, miten serbialaiset voivat aktiivisemmin olla mukana poliittisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä Kosovossa. Pohjois-Kosovo on edelleen tärkeä kysymys, en nyt mene yksityiskohtiin, mutta se, millä tavalla Etelä-Kosovossa serbit on otettu mukavaan, niistä voidaan, mukaan, niistä voidaan noudattaa myöskin pohjoisessa ja tätä voidaan pitää hyvänä kehityksenä. Tämä olisi luonnollinen tapa ratkaista tämä ongelma, mutta se nyt tietysti on vielä suuri haaste, koska on näitä päällekkäisiä rakenteita. Ja me saimme kuulla, että Kosovon ministerit eivät voi mennä Pohjois-Kosovoon, vaikka he halusivat puhua väestölle siellä. Ja Pohjois-Kosovo on yksi asioita, joihin täytyy kiinnittää erityishuomiota – ja ryhtyä sitten toimiin, jotta voimme tukea kaikkia toimia, jotta voimme lisätä luottamusta kummallakin puolella ja jotta voisimme kehittää näitä suhteita ja vuoropuheluita tavalla, joka tekisi Pohjois-Kosovosta tärkeän osan sosiaalista ja taloudellista elämää Kosovossa. No ehkä nyt päätän tähän. Ja kuten sanoin, tämä oli hyvin oikea-aikainen ja myönteinen vierailu. Ja me lähetimme tärkeitä viestejä kumppaneillemme ja korostimme, että tie kohti Euroopan integraatiota on avoin erityisesti Servialle, mutta pitkälti myöskin Kosovolle, kun tämä assosiaatiosopimus on käynnistymässä. Eli tästä lähtien, mitä sitten tapahtuukin, niin se riippuu Kosovan ja Serbian viranomaisista ja heidän täytyy nyt nopeammin saada aikaan tuloksia ja edistää hyvää kehitystä, jota on tapahtunut viime viikkoina. Kiitos. Hmm, very much. Kiitos oikein paljon herra Vigenin. Nyt annan puheenvuoron niille kollegoille, jotka ovat valtuuskunnan jäseniä. Edustaja Daff. Thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin kiittää herra ja hänen puheenjohtajuudestaan. Niin kuin hän tässä itse hyvin totesi, meitä kohdeltiin erittäin hyvin – ulkosuhdehallinnon, samoin suurlähettiläiden toimista sekä Belgradissa että Pristinassa. Minulle jäi sellainen tunne, että Belgradissa, Serbiassa kukaan ei nyt puhu EU-sta. Siellä valitsee jonkinlainen hiljaisuus Euroopasta ja potentiaalista tämä on aika vaarallista. On tavallaan tällainen tyhjiö olemassa, jonka, va, tyhjiö, joka, jonka joku täytyy jossain vaiheessa täyttää. Sitten kun poliitikot suhtautuvat luot, mm, itse varmemmin EU-kysymyksiin. E Olen kuitenkin sanonut tehdä Vigenin kanssa, kun hän sanoo, että uusi Serbian hallitus, ristiriitasta kyllä, on pystyvämpi edistymään Kosovon kanssa kuin sen edeltäjät. Sillä on vahvempi asema sisäpoliittisesti, koska se lähti liikkeelle nationalistisesta lähtöä kohdasta liikkeellä, joten voisi olla, että jos se näin tahtoo, niin se voisi tehdä ne myönnytykset, joihin herra Tadic ei pystynyt tai joita hän ei halunnut tehdä. Esimerkiksi koskien integroitua, yhdennettyä rajaa hallita kysymystä. Tämmöistä on hienoa teoriassa, mutta käytännössä äärimmäisen vaikea toteuttaa. En usko, että pitäisi aliarvioida ongelmia, joita liittyy raja-alueeseen edelleenkin. Kolme kosovalaista poliisia piti, pitää lennättää rajalle joka päivä, koska vielä he eivät pysty matkustamaan Pohjois-Kosovosta rajalle. Ja EULEX, vaikka sen toiminta on vähennetty ja tullaan vielä jatkossakin se harventamaan, niin sitä nyt suojelee KAFOR. Ja tämä maksaa enemmän kaikille osapuolille. olin tilintarkastustuomioistuimen kertomusta, kertomuskäsittelyssä. Se puhuttiin Euleksista ja aika huolestuttavia tietoja tuli esille ja myös parlamentin pitää tutkia enemmän asiaa. Varsin huolestuttavaa, mutta olin sitten, minusta kuitenkin tuntuu, että EULEX, jos ja sen tarkoituksenmukaisuus, siihen liittyvä henki tavallaan on kokonaisuudessaan vaarassa. Hyvä tässä on se tavallaan, että nyt on todennäköisempää olla suorissa yhteyksissä serbeihin ja Kosovon serbeihin, ja tämä on mielestäni hyvää sillan rakentaja Belgradin ja Pristinan välillä – potentiaalisesti ja kokous herrojen Petrovic ja Butchek kanssa on tärkeä ja näitä yhteyksiä pitäisi jatkossakin vaalia ja säilyttää. Ei ole vain tarpeeksi, että Tsutsit tapaa Tajin. Tarvitaan myös tällaisia serbi-serbi-yhteyksiä. Kaiken kaikkiaan Kosovossa on sellainen, tai Kosovossa on sellainen tunne, että sen pitää näyttää kykynsä olla, toimia riittävällä tavalla. Tämä on varsin vaikea asia suorittaa, koska aikaisemmin koskaan ei ole näitä täytynyt tehdä. Se on aina ollut jonkun muun johdossa ja johdattavana ja valvonnassa yli 500 vuotta. Ja sitten sisäiset uudistukset, niin tarkoin on olennaisen tärkeä erityisesti viittaan vaalilakiuudistuksiin ennen kuin vaalit pidetään. Ilmeisesti niiden tarkoitus, niiden on tarkoitus tulla ensi vuoden loppuun mennessä. Thank you very much, Mr. Duff. Mr. Oikein paljon kiitoksia, herra Duff. Edustaja Pantseli on seuraava puhuja. Kiitoksia lyhyesti. Minustakin tämä vierailu oli hyödyllinen. Ja tässä nyt kaksi asiaa. Tarvitaan uudistuksia ja vuoropuhelua. Nämä ovat kaksi asiaa, jotka tulivat esille tällä vierailulla. Ja se, että voidaan normalisoida Belgarin ja Pristinan väliset suhteet, kun ne lähentyvät EUta, niin ne edellyttävät, että käsitellään todellisuutta kolmella tasolla – ja kansainvälisen yhteisön pitää tässä olla mukana. Kyse ei ole pelkästään Serbian ja Kosovan toiminnasta. Ensimmäinen taso on se, että Kosovo on itsenäinen ja että vähitellen pystytään sitten hajauttamaan hallintoa tässä maassa. Ja sitten toinen taso, joka määrittelee sitten kansainvälisen ulottuvuuden, eli millainen rooli on kansainvälisellä yhteisöllä jonka pitää vielä ratkaista ongelmat, jotka ovat vielä muodollisia. Ja tästähän on YK teki päätös 1244. Ja tähän liittyy myöskin Pohjois-Kosovoksen kysymykset. Ja lopuksi on vielä kolmas taso, joka on ongelmallisempi. Se, että serbit ovat pohjoisessa suhtautuneet vihamielisesti tilanteeseen. Alueella 40 000 ihmistä ja tämäkin on ongelma, joka tulee hoitaa. Uskon, että Euroopan parlamentin tehtävä ja EUn tehtävä on se, että pidetään huolta siitä, että näillä kolmella tasolla toimitaan oikealla tavalla. Ja ainoa tapa, kuten sanoin, on se, että on tehokkaita uudistuksia sekä Kosovossa että Serbiassa. Ja sitten pitää käydä jatkuvaa vuoropuhelua. On aivan välttämätöntä, että Belgridan ja Pristinan suhteet ovat hyvät, nyt kun Belgrad katsoi, että lähentyminen EU-hun on jo toteutunut. Meidän pitää edistää näiden kahden maan lähestymistä edelleen. Kiitos. Thank you and the last. Kiitos oikein paljon. viimeisen Ulrike Lunacek. Kiitos. Dwight Kukan. Minä olisin antaa tuen tälle raportoinnille ja kiittäisin Stevigenin ja hän on toiminut hyvänä puheenjohtajana. Kiitos tästä raportoinnista. Tämä oli kyllä todella valiokunnallamme tärkeä matka, että käytiin monissa, molemmissa maissa sen jälkeen, kun lääntymiskertomus saatiin ja oman meidän mietinnön kirjoittamisen välillä. Oli tärkeää meille ja näille maille, joissa kävimme. Vähän myöhästyin, joten en kuullut ihan edustajan Viginin puheenvuoron alkua, mutta me valmistelemme siellä myös Catherine Ashtonille ja Hillary Clintonille tällaista valmista reittiä ja, ja totta kai erityisesti Catherine Ashton on tehnyt täällä paljon työtä aikaisemmin ja tekee tulevaisuudessa myös. Muutama seikka kollegoiden puheenvuorojen lisäksi. Serbiassa minäkin yllätyin myönteisesti, kuten monet meistä – siitä, miten valmis uusi hallitus on todella lähtemään Kosovon kanssa vuoropuheluun. Stedicic sanoi yhdessä keskustelussa, että hän on nationalisti, näin hän sanoi itsestään, mutta tämä voi jopa auttaa häntä vakuuttamaan osan kansasta, että tämä työ on tehtävä. Tätä vielä täytäntöön pantava. Se on hankalaa, mutta tämä työ varmasti tehdään, näin meille vakuutettiin, joten myönteisiä viestejä Serbian puolelta siitä, että nyt todella ollaan menossa kohti normaalimpia suhteita Serbian ja Kosovan välillä. Serbit ovat nyt siis myös valmiita tähän. Haluaisin lisätä pari seikkaa Vuskevicin tapaamisesta – Herra Vikerits ilmeisesti hänen padamiehensä. Tämmöistä rakennus itsessään, se miten se on rakennettu ja miten siellä on selkeä osa, joka liittyy todistajien suojelemiseen. Oli selvää, että todistajien voitiin antaa puhua ilman, että heidät nähtiin ja heidän annettiin myöskin kulkea sinne sellaista tietä, ettei heitä nähty. Ja tämä varmasti jätettiin parhaalla mahdollisella tapaa myös käyttöön, että voidaan suojella todistajia, suojella heidän henkilöllisyyttään, kun he ovat valmiita antamaan lausuntonsa. Lisäksi se, että yksi tai he kuuntelivat kritiikkiä, jota osoitimme siihen suuntaan, että tässä väitetyssä elinkauppa kysymyksessä oli yksi todiste, joka puhui avoimesti julkisesti. No näin tavallaan myös vaarannetaan todistajan asema. He vahvistivat, että todistaja oli tähän valmis itse. Ja meidän pitää tuota vähän vielä tutkia. Tämä oli mielenkiintoinen yksityiskohta, kun pohdimme heidän tekemänsä työtä. Sitten toisesta seikasta, jonka minä otin esiin, Minusta tuntuu, että tässä on sellaista, joka sopisi aktiivisen työn kohteeksi Euroopan parlamentissa. Jovan Diviakin tapauksesta kysyin Bosnian sodan Serbi kenraalista, joka siirtyi Bosnian puolelle ja tuki heitä. Nyt on edelleen Serbian puolelta esitetty hänen pidättämistään. Hänet pidätettiin Itävallassa viime vuonna – Vaikka Iktys oli vapautettu hänet epäilystä, Matik oli hyvin selväsanainen. Hän sanoi, että hänen on noudatettava maan lainsäädäntöä. Iktin sanoma ei sinänsä ole tässä relevantti. Hän haluaisi yhteisymmärrys Mustion Bosnian kanssa samantyyppisesti kuin Kroatian kanssa on. Kyse ei ole syyttäjistä, vaan poliitikkojen ongelmasta jotka eivät saa tällaista yhteisymmärrysmuistiota toimimaan, jotta voitaisiin muuttaa näitä menettelyitä. Eli tätä henkilökohtaisesti mielelläni seuraisin ehkä valiokunnan kanssa Kosovosta sitten. Paljon kollegat ovat jo sanoneet. Minä pidin tärkeänä sitä, että Mr. Sachin kanssa myös selvitettiin sitä, järjestetäänkö todella aikaistetut vaalit ennen kuin järjestelmää, vaalijärjestelmää on uudistettu. Eihän vahvisti, että tilanne on melko vakaa. Ja puhuttiin siitä, että viime vaalien jälkeen, jotka eivät olleet vapaat ja oikeudenmukaiset, siellä oli väärinkäytöksiä. Eli ennen uusia vaaleja pitää perinpohjaisesti uudistaa vaalijärjestelmää, muuten parlamentti ei tällaisia vaaleja voi tukea. Hän otti tässä selvästi kantaa ja Eulex-kysymys juuri sinä päivänä, kun me kulimme Pristinan suuntaan silloin, kun tilitarkastustuomioistuimen kertomus julkaistiin. Ja minua huolehti se, että reaktio tiedotusvälineissä Euroopan unionissa tätä raporttia kohtaan oli usein, että Eulex on epäonnistunut, Kosovo epäonnistunut valtio. Minä pyrin vastustamaan tuollaista tulkintaa, koska tilintarkastustuomioistuimen kritiikki kohdistui tiukasti siihen, että Kosovon tilanne ehkä korruption ja organisoidun rikollisuuden osalta oli niin hyvä kuin voisi olla, mutta siellä osoitettiin myös, mitä vastuuta on Euroopan unionilla ja EUn jäsenvaltioilla – jos Euroopan unioni ei ole niin yhtenäinen kuin sen pitäisi olla, 22 on tunnustanut maan, viisi jättänyt tunnustamatta ja lisäksi ei ole tarjottu riittävästi henkilöstöä EULEXille eikä riittävän pätevää. Ei ole siis oltu valmiita lähettämään riittävästi pätevää henkilökuntaa. Tämän pitäisi olla huolenaiheeni huolen aiheena myös täällä Euroopan parlamentissa. Monet haluavat Eulexin suuremmaksi tällaiseksi siviilityöksi, mutta nyt ei kuitenkaan anneta riittävästi tukea, eli monet ongelmista liittyvät myös meihin itseemme. Tämä on tärkeä viesti, josta meidän on pidettävä kiinni. Päätän puheenvuoron tähän. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille kaikille. Oikein mielenkiintoista tietoa. Kiitos kaikille siitä, että edustitte Euroopan parlamenttia niin hienosti. Tämän tärkeän edistyskauden aikana molemmissa maissa todella tätä työtä ne arvostetaan. Nyt siirrymme seuraavan kohtaan esityslistalla muut asiat. En näe muita asioita tähän kohtaan, joten seuraavan kokouksen aika ja paikka. Seuraava AFET-valiokunnan kokous järjestetään maanantaina 19. marraskuuta kello 19. Ja silloin keskustellaan Haitin presidentti Matelin kanssa. Ja sen jälkeinen kokous on torstaina yhdeksältä aamulla. Ja silloin äänestetään. Albanian päätöslauselmasta. Monet kokoukset luonnollisesti Strasbourgin kaupungissa. Kiitos oikein paljon, kokous päättyi.